So dear colleagues, um, it's a pleasure. Hyvät kollegat, on ilo olla täällä. Toivon, että teillä on ollut hyvä loma. Ja voimme nyt aloittaa työskentelymme ansaitun vapaan jälkeen ja levon jälkeen. Ja toivot, toivottavasti kukaan muu ei ole loukkaantunut. Minä itse lentopallossa vähän loukkasin itseäni ja siksi näitte minun liikkuvan tuolla sähkömopolla tai sähköpyörätuolilla. Se muuten kulkeekin melko nopeasti. Hienoa olla täällä ja tervetuloa kaikille. Nyt voimme mennä esityslistan kohtaan 10. Yhteinen yhteisöveropohja sekä yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja, siis kohta 11. Alain Lama Surja Paul Tong esittelijät ovat täällä ja nyt on tarkoitus käsitellä näitä mietintöluonnoksia. Haluankin antaa välittömästi puheenvuoron Paul Tangille ja sitten Alainille, jos teille tämä järjestys sopii, niin Paul ensimmäisenä kummallekin 10 minuuttia enintään. Try not to make up the Uh, Yritän olla ylittämättä tuota aika ensinnäkin nämä kaksi eri kohtaa, 10 ja 11 esityslistalla, mutta Allaman Suuri ja Minna olemme vakuuttuneita siitä, että nämä kaksi asiaa ovat yhteydessä poliittisesti ja muutenkin, ja päätimme käsitellä niitä osana kokonaispakettia, ja prosessi synkronoitaisiin sitten mahdollisimman paljon, jotta Ekon voi saada molemmat kokonaisuudet päätökseen samaan aikaan. Itse asiassa yhteinen yhteisöveropohja, CCTB, ei saavuta täyttä potentiaaliaan itsessään, joten se on alku. Emme hyväksytä, että erotellaan tämä lähestymistapa, niin komissio on tehnyt, vaan me tätä kolmen C lähestymistapaa itse kuitenkin CCCTB-ehdotus ei ole mikään tilkkutäkki, vaan todellinen uudistus ja reformi. Se menee pitemmälle kuin OECDn tavoitteet. Siinä ehdotetaan siirtymää lähdepohjaisesta kohdepohjaisempaan lähestymistapaan, joka on tullut tarpeeksi sillä nykyjärjestelmättä yhteisöverossa ovat vanhentuneet globalisaation digitalisaation myötä. Jos yrittää löytää voittojen lähteen, missä voitot tuotetaan, no se on hankaloitunut entisestään, koska pääoman muodot ovat moninaistuneet, on rahoituksellisia rakenteita, tekijänoikeuskysymyksiä. On mahdotonta sanoa, mikä tuo alkuperäinen sijainti on, ja sen takia yhteisöverojärjestelmät ovat 1900-luvulta, jolloin oli tehtaita, savupiippuja ja savuonuajat ovat menneet, joten tarvitaan uudistusta yhteisöverojärjestelmiin. Ja CCCTB lupaa juuri tuota. Se on tarpeen esim. omassa maassani Alankomaissa. Sitä on tullut siirtymävaltio rahoitusvirroille – pääoma, korot, osingot, mutta myös tekijänoikeudet, rojaltit liittyvät tähän, joten valtavia virtoja alkumainen läpi, eli korkoja ja mikä osoittaa, mikä ongelma on nykyyhteisön verotusjärjestelmässä. Ja CCCTB päättää tuon, sillä siinä ei pitäydytä tuohon lähteeseen, vaan siinä ajatellaan tuota kohdetta, ja siinä ajatellaan, missä tuotot on luotu ja sillä tapaa päästään tuosta ongelmasta yli. Ja EP pitäisi molempien raporttien tehdä noin ja korostaa näitä tervetulleita toimia, jotta yhteisöverojärjestelmät saadaan nykyaikaistettua. Samalla tämä osoittaa myös sen, mitä poliittisia ongelmia tässä asiakunnassa on, sillä minun maani, no tässä nyt esimerkiksi, mutta on pienempikin valtioita, jotka pelaavat tuollaista peliä, jossa veropohjaa rapautetaan ja he yrittävät houkutella virtoja kohti omaa maatansa, esimerkiksi Luxemburg, ja ovat yhdessä niillä on enemmän ulkomaisia suoria investointeja kuin Yhdysvaltoilla, ja Iranilla on enemmän investointeja kuin Saksalla tai Ranskalla. Tämä on Tämä liittyy rakenteisiin, paperiin pääasiassa OECDn työ ei pureudu näihin perusongelmiin, mutta CCCTB tekee niin, joten tämä on tärkeä ehdotus Euroopalle ja ole kohta nykyaikaista yhteisöverotusjärjestelmiä, että voidaan viedä ne 2000-luvulle ja päättää tällaisten rakenteiden olemassaolo. Ja samalla tuodaan yhtäläiset toimintaedellytykset, sillä verosuunnittelun mahdollisuudet ovat suuremmat suuremmille yhtiöille kuin pienemmille. On nähnyt monta tutkimusta monissa valtioissa, jotka ostavat, että PK1 maksavat kolmasosan enemmän yhteisöveroa kuin suuret yritykset. Joten vaikka ole vakuuttunutkaan siitä, että tämä olisi epäreilu, niin sanoa, että tämä ei ole tehokasta. Tämä, tässä, ei olla, tässä ei ole yhtäläisiä toimintayrityksiä tällä hetkellä. PK-yritykset joutuvat kilpailullisen haittaan se maan suhteessa monikansallisiin yrityksiin, joten vetoaisin Euroopan parlamenttiin ja olemme suurin, että pidetään tervetuloa tätä toivotusta tätä ehdotusta. Kuitenkin on yksi suuri asia, joka tästä puuttuu. OECD on tähän puuttunut. Itse asiassa ensimmäinen BEPSin kohta oli digitaalisen talouden verottaminen sen ensimmäinen toimintakohta, ensimmäinen toimi. No oliko se sellainen tosiasiassa? No ei. OECD lykkäsi keskustelua ja perusti toimintaryhmän ja laittoi tämän sitten hyllylle viideksi vuodeksi samalla. Miksi pitäisi odottaa vielä viisi vuotta lisää? Me tiedämme, että Google, Facebook, Amazon ovat hyvin läsnä EU-taloudessa. Me kaikki käytämme heidän palveluitaan samalla, no koska ne eivät ole osa nykyverojärjestelmiä, niin ne voivat välttelemään veroja enemmän kuin koskaan. Senpä vuoksi sekä alalaman suorittamina olemme vieneet eteenpäin ideaa testissämme siitä, että verotettaisiin digitaalisia alustoja, verkkoalustoja ja otetaan kahden vaiheen tapa Ensinnäkin CCTB Raportissa on määritelty digitaalinen läsnäolo, digital presence, eli verkkoalustat, digitaaliset alustat ovat läsnä, toimivat, mutta ne pitää maksaa verot siinä maassa, jossa ne toimivat. ei siinä, missä on niitä Facebook-käyttäjiä Saksassa, siellä pitää maksaa veroja Saksassa, niin yksinkertaista se on. Ja CCCTB-mietinnössä, alamisurin tekstissä on myös toinen jakokaava, joka perustuu tähän dataan, jota on käytetty. Ja tämä on keskustelu, joka tulee jatkumaan. Puheenjohtajavaltion Viro tulee tätä käsittelemään. Oletan myös, no aloitteita on Saksalta ja Ranskalta tullut. Tässä ei voi ottaa viittä vuotta, niin kuin OECD ehdotti. Ei mitään toimintaryhmää, vaan pitää keskustella siitä, miten toimia, miten sisällyttää digitaaliset alustat yhteisöverojärjestelmiin. Eli tämä on puute, mutta se pitää korjata ehdotuksessa. Ja sitten CCCTB on vankka ja nykyaikainen yhteisöverojärjestelmä. No sen lisäksi se on yksinkertaisempi, jos tarkastellaan oman maan yhteisöverojärjestelmää ja olen käsitellyt sitä kansallisessa parlamentissa, niin sitä on tullut monimutkaisempi vuosien myötä joka vuosi lisätään poikkeuksia tai sääntöjä ja se aina kasvaa. Tässä ei ikinä mikään väheny ja se on hyvä asia tässä ehdotuksessa, eli että se on verouudistus ja yksinkertaistus. Jos lukee ehdotuksen, niin on suhteellisen yksinkertaisen ja yksinkertainen ja vankka. Ja siitä syystä mietinnössä. Ehdotan myös alaisempaa kynnysarvoa. 750 miljoonaa, ei sitä siis, vaan se olisi laske 40 miljoonaan. Ja sitten me, me poistaa se syy siihen on, no vain suuret yhtiöt hyötyvät yksilöistä verojärjestelmästä tai tästä näistä mittakaavaedusta, joten pitää laskea tuota raja-arvoa, kynnysarvoa ja sitten poistaa se myöhemmin jos se on myöhemmin järkevä meistä, se, jos se nyt on niin, niin ei saa olla niin, että nämä hyödyt valuvat vain suuremmille yhtiöille. Ja erityisesti olemme sitä mieltä, että osa pienemmistä yhtiöistä ei pitäisi kasvaa, niin on tarkoitus kasvaa ja laajentaa toimintaansa ja viedä tuotteita ne palveluitaan. Ne voivat hyötyä valtavasti, jos on tällainen yksi yhteisöverojärjestelmä käytössä vain. Vielä yksi viimeinen asia, mitä nyt huomataan, on verokilpailua valtioiden välillä. Niin, eivät oman politiikassa eteenpäin huolimatta siitä, mitkä vaikutukset ovat muihin jäsenvaltioihin. Ja tätä pitäisi rajoittaa. Sen takia on myös mietinnössä, niin vähimmäisverosta se 18 prosenttia. Siinäpä nämä kohokohdat puheenjohtaja keskustelusta. Oletan, että tässä on paljon kommentteja ja kuulen mielelläni. Odotan innolla keskustelua Alala itse asiassa ja minä olemme puhuneet täällä parlamentissa, mutta olemme myös käyneet muissa kansallisissa parlamenteissa. Kävimme Virrossa, Luxemburgissa ja Belgiassa ja jatkamme kiertuettamme Haagiin, Barrisiin, Berliniin ja Sofiaan, sillä meistä tämä on hyvertus, millä me edistämme sitä ja samalla tiedämme, että on huolenaiheita ja haluaisimme ottaa ne hyvin vakavasti. Siitä syystä olemme kiertueella ja keskustelut ovat iltapäivällä nyt tänään ja kuulemme vielä ne mietteitä ja katsotaan, miten voimme tehdä etuksesta parempi. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much to the rapport. Kiitos oikein paljon esittelijälle. Ja nyt sitten CCCTB-esittelijä Alain Lamassu. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, kuten Paul Tankin sanoi, me työstämme tätä asiaa yhdessä käsi kädessä, ihan kuin olisimme yhteisesittelijöinä ja pyrimme parhaamme. Totta kai poliittisia eri, erilaisia näkemyksiä on joistakin kohdista, mutta valiokunta kuitenkin sitten lopulta päättää, miten tehdään. Pääasiassa kuitenkin suhtaudumme komission, Euroopan komission ehdotuksen samalla tavalla näistä kahdesta direktiivistä ja haluamme lisätä myös molemmat kaksi tavoitetta komission ehdotukseen nähden. Komissio esitteli nämä kaksi tekstiä tietynlaisena eh, useiden aloitteiden lopputuloksena, aloitteiden, joita on tehty parin vuoden ajan, jotta voidaan välttää aggressiivinen verosuunnittelu EU:ssa. Tämä on tämä lähtökohta työlle. Lisäämme tähän kuitenkin tavoitteita. Ensinnäkin pitäisi olla sellainen voittojen verotusjärjestelmä, joka on yhtenäinen, yhdenmukainen sisämarkkinoille, joka on oikeudenmukainen, selkeä, yksinkertainen ja joka sopii nykytalouteen joka myös edesauttaa yritystemme kilpailukykyä. Toinen lisätavoitte, kuten Polkin totesi, olisi se, että pitäisi löytää tapa, miten voidaan verottaa digitaalista taloutta ja verottaa sellaisia yrityksiä, jotka nykyään hyödyntää sen, että niillä ei ole kiinteää toimipaikkaa EU:ssa ja näin ne sitten suurelta osin pystyvät välttämään voittojen verottamisen esimerkiksi olemalla Yhdysvalloissa. Tavoite digitaalisen toiminnan verottamisesta vaikutti ihan utopistiselta ajatukselta vielä muutama kuukausi sitten, mutta nyt suurella tyytyväisyydellä huomaamme, että monet todella ovat alkaneet kiinnittää tähän huomiota kansainvälisestikin. Erityisesti puheenjohtajavaltio Viro ja me olemme siis tavanneet ennen lomia Virossa valtiovarainministeriön edustajat ja tämä asia on päätetty ottaa puheenjohtajavaltion asia listalle ja myös Ranskassa on ehdotettu tai ilmoitettu sovittu, että Saksan, saksalaisten virkaveljien kanssa seuraavassa ECOFIN-kokouksessa on tarkoitus antaa ehdotuksia, jotka liittyvät juuri digitaalitalouden verottamiseen. Eli tämä on hyvä perusta sille, että voimme edistää tätä asiaa. Kuten Paul sanoi, nämä kaksi direktiiviä liittyvät läheisesti toisiinsa ja kaikki taloudelliset ja yhteiskunnalliset toimijat, joita olemme kuulleet, ovat todella sitä mieltä. Ja se, että hyväksyttäisiin vain toinen direktiivi, niin se todella aiheuttaisi ongelmia jatkossa. Ja se on tämän koko uudistuksen lähtökohta. Ja meillä on useita yhteisiä ehdotuksia Poltangin kanssa – paitsi kahdesta tärkeästä asiasta. Ensinnäkin kynnysarvo. Sosialistiryhmän ja EPPn näkökulma tähän, näkökulmat ovat erilaiset. Pitääkö kynnysarvon olla 750 miljoonaa vai noin 40 miljoonaa euroa liikearvossa mitattuna? Ja minä haluaisin tuoda keskusteluun ihan uuden idean. Miksi ollenkaan määrittää jonkinlaista kynnysarvoa? Tarvitaanko sitä? Joko tämä edesauttaa kaikkia yrityksiä, myös PK-yrityksiä, tai sitten tällä uudistuksella voidaan myös lisä, vielä lisää hankaloittaa yritysten toimintaa. Voisi olla mahdollisuus, että pk-yritykset itse päättävät, ovatko mukana järjestelmässä vai ei. Mutta kun tätä asiaa kyseltiin, niin ehkä kaikilla ei ole ihan riittävää asiantuntemusta. Täytyy myös ajatella verohallintoa. Olisi tietysti yksinkertaisempaa, että olisi vain yksi järjestelmä eikä kahta, ja tätä meidän pitää siksi pohtia. Toinen asia, joissa poliittiset ryhmämme ovat perinteisesti erimielisiä, liittyy siihen eh, veropohjaan siis, ja myös veroasteeseen. Eli oli, onko jonkinlainen vähimmäisveroaste vai ei. Ja vähimmäisveroasteesta on kaksi eri käsitystä. On poliittinen käsitys, jonka mukaan eh, yrittäjien pitää maksaa X prosenttia – tuloksesta. Sitten on myös tekniset näkökohdat, eli yhdenmukaistamisessa on järkeä vain, jos on olemassa joku tietty minimimäärä sille verolle, jota maksetaan. Ja tästä voidaan käydä keskustelua. Mutta jos järjestelmästä tulee sellainen, että jossain maassa on vain puoli prosenttia, jossain muualla enemmän, niin sitten ollaan samassa tilanteessa kuin se, joka on tullut LuxLeaksin ja muiden paljastusten kautta ilmi. Tämä CCCTB-direktiivi vaatii mielestäni joitakin ehdotuksia, niin kuin, eh, tarkistuksia, niin kuin Paulkin ehdottaa CCTV. -hän. Yksi niistä on se, että nämä kaksi direktiiviä tulisivat voimaan samana päivänä. Tämä vaatii kaikilta 27 jäsenvaltiolta yhteis- yksimielisyyttä tiivistetyn yhteistyön käynnistämisestä tällä alalla. Sitten on otettava huomioon myös kansalliset parlamentit, se, että veropohjaa muutetaan, niin joissakin maissa voi johtaa suurempiin verotulojen menetyksiin kuin joissain toisissa maissa. Ja nyt tällä hetkellä kukaan ei pysty arvioimaan, minkä verran verotuloja ehkä menetetään. Komissio ei pysty arvioimaan, eikä kukaan muukaan. Ja ehdotan kuitenkin, että luodaan eräänlainen korvausrahasto, joka rahoitettaisiin niillä ylijäämillä, jotka joillekin maille tästä järjestelmämuutoksesta jää, ja sitten toiset maat kun menettävät jotain, niin saavat tästä rahastosta sitten korvauksia. Tällaisia järjestelmiä pitäisi ehdottaa, niiden pitäisi toki olla väliaikaisia, jotta voidaan mukautua ja sopeutua uusiin järjestelmiin, koska joitakin jäsenvaltioita tämä ei tällä hetkellä kauheasti vielä innosta. Kuten Paul sanoi, jos me haluamme, että voittojen verotuksessa huomioidaan myös digitaalinen ala, niin, niin sitten jakoperusteessa pitää myös huomioida se. Tässä on käytetty OECD Massachusetts-jakoperustetta ja siihen liittyy kolme kriteeriä, joihin haluaisin lisätä yhden kriteerin tai perusteen. Se olisi, minkälaisia henkilötietoja kerätään kaupallisia tarkoituksia varten ja digitaalisia alustoja varten ehdotan eräänlaista matemaattista jakokaavaa, ja sen nyt kaikki voivat hyvin helposti kieltää sekä matemaattisesti että poliittisesti. Mutta haluaisin kuitenkin ottaa tällaisen matemaattisen kaavan tähän ehdotukseen mukaan, jotta pääsemme keskustelemaan tästä asiasta. Tätä ei ole tähän asti tehty. Komissio ei ole vielä käynnistänyt tästä aiheesta keskustelua ja pitäisi ottaa puolet huomioon kerätyistä tiedoista ja puolet käytetyistä tiedoista. Lisäksi ehdotan, että parla- parlamentti arvioi joka vuosi tämän järjestelmän toteuttamista, ottaen huomioon myös kansallisten parlamentin arviot asiasta. Ja sitten viiden vuoden kuluttua kun tällaiset ensimmäisen soveltamiskauden arviointitulokset ovat saatavilla, niin sitten komissio voisi antaa uuden ehdotuksen siitä, että yhteisen yhdistetyn yhteisöveropohjan tuottamat verotulot voitaisiin kokonaan tai osittain osoittaa tiettyihin tarkoituksiin. Tämä nyt on ihan toinen keskustelu sinänsä, mutta me keskustelemme ja mietimme näitä asioita Ekonissa ja budjettivaliokunnassa. Keskustelemme siis hyvin paljon todellista omista varoista euroalueella. Ja esimerkiksi arvonlisävero, jonka veropohja on jo 40 vuoden ajan ollut yhdenmukainen ja sillä tavalla jollakin tavalla aina myös rahoitetaan EUn talousarvioita ja tätä samaa ajatusta voitaisiin ehkä yhteisöverotukseenkin soveltaa. Se olisi logiikkaa. Tietysti on otettava huomioon siihen liittyvät ongelmat ja tekniset näkökohdat, mutta tätä voitaisiin käyttää myös EUn talousarvion rahoittamiseen. Kiitos. Kiitos Alan Lamassuurille. Ja nyt varjoesittelijöiden vuoro kahdeksan minuuttia kullekin, paitsi jos kaksi henkilöä jakaa tuon ajan, kuten Alden tapauksessa. Ensin varapuheenjohtajamme Markus Ferber, ole hyvä. Kiitos. Haluaisin kiittää molempia esittelijöitä heidän ehdotuksistaan. Paul Tangin mietintö epp puolesta se oli mukana varastelijana. Jos nyt halutaan sitä aihetta, niin pitää intensiivisesti sitten myös pohtia kysymystä siitä, miten, miten tämä vaikuttaa sitten verotulojen jakautumiseen, sillä muuten pystytään vain teoriatasolla, eikä välttämättä saada hyväksyntää jäsenvaltioissa. Ja sitten on tämä vanhemmuus 2011, ja keskusteluja, joita olen käynyt viime viikkojen kuukausien aikana veroviranomaisten ja valtiovarainministeriöiden kanssa jäsenvaltioissa. Mutta tästä sain sen vaikutelman, että vaikutukset tuon verotuloihin olisi massiivinen. Jos sanottiin, että se olisi jopa 40 prosenttia noista verotuloista tietyissä jäsenvaltioissa mahdollisesti kahdesta syystä. Ensinnäkin noista jako perusteista johtuen saada niitä jäsenvaltioita. Jo noin esittelijä puhui tästä, että olisi tuo 1-5 vuoden siirtymäaika ja sitten toisaalta tuo no, poikkeukset, jotka liittyvät muun muassa koulutus, politiikkaan ja kasvu ja innovaatio alat. Jos nyt katsotaan komission ehdotuksen soveltamisalaa ja sitä lainetaan, kuten esittelijä pyytää, niin tuo kynnysarvo laskettaisiin 40 miljoonan euroon ja sitten asteittain mentäisiin kohti nollaa, jotta tuo pitkäaikainen eurooppalainen järjestelmä olisi ainoa yhteisön verojärjestelmä jäsenvaltioissa, niin no, se tulee vaikutuksia vielä terävöittämään ja kasvattamaan. Ja lopuksi tuo sitten ehdotus CCCTBstä, joka jäsenvaltioissa ei saisi tukea ja kannatusta, jollei se olisi sitten tuloneutraali tai jos järjettävästi aikaa, jotta voidaan noihin mahdollisiin muutoksiin sopeutua ajan myötä. Tietysti pitkästä on järkevää, että on yksi eurooppalainen järjestelmä kaikille yrityksille. Tätä pitää tavoitella, sillä on selvää kaikille, että jokainen jäsenvaltio voi pitää yllä kahta yhteisöverojärjestelmää, eurooppalaista ja kansallista järjestelmää, siis ei voi ylläpitää samaan aikaan, se ei ole pitkällä välillä järkevää. No, olemme keskustelleet myös komission kanssa paljon näistä eri vaikutuksista ja siitä hyvin kiitollinen. Siellä on nähty hyvin raivasti vain nämä vaikutukset sillä. Euroopasta tarkkoja lukuja, joten varoitan jo nyt siitä, että eh, jos nyt halutaan tätä soveltamisalaa näin nopeasti laajentaa, tässä pitäisi toimia hieman hitaammin ja varovaisemmin, kun siirrytään kohti uutta järjestelmää, mitä tulee tutkimusmenoihin. No, tietysti se tulee vaikuttamaan voimakkaasti yhteisöverojärjestelmiin, jos ajatellaan tämä supervähennyskelpoisuuksia tutkimus- ja kehitysalalta, jos pyritään kehittämään niitä, edistämään niitä, mikä on järkevää yleisesti myös verotuksen avulla, mutta pitää vastata myös siihen, josko tämä edistäminen, onko se tarpeeksi kohdennettua, saattaako se johtaa sivuvaikutuksiin ja väärinkäytöksiin, eli miten rajataan, että mikä on tutkimusten mikä ei ole enää tavanomaista toimintaa. Sitten tietysti pitää pohtia, mitä vaan sen, sellaisten yritysten tilanne, jotka eivät saa aikaan tuottoja ja sen takia tällaisia vähennyskelpoisuuksia ei ole mahdollista suorittaa. No, siinä pitää vielä pohtia. Onko tämä tällä tapaa mahdollista suorittaa Esittelyn ehdotus on, että tuo vähennyskelpoisuus rajataan. No on jo viittaus siitä, että hän on pohtinut tätä kysymystä Tämä suuntaisesti sitten kasvu- ja innovaatiokysymykset, no siinä pitää sama kuin tuohon tutkimusvarojen vähennyskelpoisuuteen. Ja parlamenttina meidän pitäisi tukea tätä myös jatkossa. Mutta nyt sitten tulisi uusi monimutkainen mekanismi käyttöön, joka, nämä, joka saattaisi aiheuttaa sivuvaikutuksia, joka saattaa tuottaa väärinkäytöksiä ja joka tuo mukanaan prosyklisen elementin. No, nämä ovat kysymyksiä, joita meidän tulee tarkastella läheisesti. Yksinkertaisempi toimintapa voisi olla hyvä, että tuo tehtäisiin niin, että esimerkiksi korkovähennyskelpoisuutta rajattaisiin tällä oman pääoman rahoituksen houkuttelevuutta suhteessa vieraan pääoman rahoitusta voitaisiin nostaa ilman, että tuota sivuvaikutusta tulisi siitä, että verotulot vähenisivät. Sitten digitaalikysymykset. No se liikuttaa mitä kaikkia. Esittelijä puhui tästä hyvin pitkälti, eli digitaalinen ulottuvuus. Eli tuollainen digitaalinen toimipaikka, käsite ja sitten millainen jakokaava tuli sitten tuohon konsolidointiprosessiin. No, viime vuosina ollaan nähty, että yhteisöverojärjestelmät eivät ole soveltuvia digitaaliselle, digitaaliselle aikakaudelle. Tässä pitää ottaa huomioon data ja algoritmit, jotka ovat hankalasti sovitettavissa yhteen tähän kaikkeen, joten on oikein, että tähän tilanteeseen puututaan. Esittelijät ehdottavat digitaalista toimipaikkaa ja viiden minuutin raja-arvoa, jossa pohditaan. Otetaan huomioon muun muassa digitaalisten sisältöjen määrä, käyttäjien määrä, jota digitaalisilla alustoilla on. No, minusta on hankalaa operationalisoida tällaisia tunnuslukuja, erityisesti digitaalisten sisältöjen volyymi. Sitä on hankala mitata konkreettisesti. Ja just tässä nyt tämä siirretään komissiolle delegoidun säädöksen myötä, niin se olisi hyväksi lopuksi. Esittelijä vaan että komissio tekee Euroopan laajuisesta vähimmäisestä tehokkaasta yhteisön veropohjasta. Ne no, olivat itse taksi ykkösessä ja kakkosessa panassa ja Ymmärrän, mistä tämä keskustelu juontaa juurensa, mutta en usko, että olisi järkevää, jos jäsenvaltioissa halutaan jotain saavuttaa, että tässä kohtaa toimitaan yksipuolisesti. Strategiaa pitää nyt pohtia tarkkaan, sillä tämä on jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin kuuluva pelkästään. Tiedän, että tietyissä vähimmäisveroasteissa tai arvonlisäverokysymyksissä on toimittu toisin, mutta tässä pitää olla varovaisempia jos halutaan saavuttaa jotain neuvostossa. Kiitos kuitenkin monista ideoista, jotka ovat jo nyt pöydällä. Odotan jo innolla jatkoneuvotteluja. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. sitten Monsieur le Président, euh, je vais... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen varjoesittelijä esittelijän alaelämä suurin mietinnöstä ja sitten luen myös Pervas Peresin kannaton. Hän ei ikävä kyllä päässyt paikalle tänään. Hyvät kollegat, ehkä tiedättekin joitakin eh, viikko sitten Belgian veroviranomaista kertoo, että 251 miljardia euroa on lähtenyt Belgiasta veroparatiisen viime vuonna. Ehkä te että tiedä, että se on yli puolet BKTstämme. Ja vieläkin järkyttävämpää, että se on sama, mitä löytyy ihmisten tileiltä koko Belgiassa. Ja suoraan sanottuna y- belgialaiset yritykset, kuten tiedätte, ja julkanut kaupallisia suhteita Monakon tai Kaimansaarten kanssa. Tämä osoittaa, että siirtävät rahaa yhtenä, halutaan välttää tätä, tällä tavalla veroja. Mielestäni on todella korkea aika, jos tätä pitää vielä todistella, että koko yhteisöverojärjestelmä pitää tarkistaa uudelleen, koska ne ovat valtavia summia, joita menetetään vuosittain, ja näitä voitaisiin käyttää reaalitalouteen, on kyse sitten hankkeista, jotka palvelisivat kansalaisia tai infrastruktuurihankkeista, sairaaloista, kouluista ja niin edelleen, ja niin edelleen. Tässä kyllä yhdyn Alan suurin puheenvuoron. Tätä kautta voit saattaisiin saada myös omia varoja ja rahoittaa näin EUn prioriteettikysymyksiä, investointeja tai horisontti 2020. Minusta on aivan selvää, että täytyy vaihtaa järjestelmää ja nopeasti, koska tämä asia on ollut pöydällä jo jonkin aikaa parlamentissa neuvostossa, niin 2011 eu alettiin käsitellä tällaista yhteistä <clears throat> yhdistettyä yhteisöveropohjaa Yritysten pitäisi näin voida ilmoittaa voitonsa tulonsa yksinkertaisemmalla tavalla. Nyt komissio on uudelleen ottanut tämän asian esille. Se on ilahduttavaa. Täällä parlamentissa tässä yhteydessä haluaisin kiittää esittelijöitämme Paul Tangia ja Lama Suuria. Ne ovat hyviä rakennushenkisesti tehtyjä tekstejä. Sitten ajattelen myös tätä Paul vahvisti joitakin osia tekstissä koskien yhteisiä yhdistettyjä veropohjia, mitä tulee digitaaliseen talouteen. Tämä pitää ottaa huomioon tämä kehitys. Sitten on joitakin tärkeitä kysymyksiä, jotka pitää lisätä, miten harmonisoidaan eurooppalaista verolainsäädäntöä. Tarvitaan myös kunnianhimoinen minimiveroaste, jotta vältettäisiin tällainen kilpailu alhaisemmilla asteilla. Sitten yhtä tärkeää on, että koko yhteiskunta noudattaa samoja sääntöjä, eivätkä vain yritykset, joiden liikevaihto on 750 miljoonaa. Tässä asiassa yhdyn kollegaamme Alain Lammasuurin järjestelmän, jonka haluamme käyttöön. Sen pitää olla olla toimiva käytössä kaikkien yritysten kohdalla myös muiden, kun, jotka ovat pienempiä liikevaltuuksia, kuin 750 miljoonaa, se on aika suuri summa meidän mielestämme. Meistä tämä direktiivi on tilaisuus saada tasa-arvoisemmat sisämarkkinat aikaan, mutta näin voidaan myös vähentää verokilpailua jäsenvaltioiden kesken ja Tämä tietysti haittaa julkista taloutta ja vähentää yhteiskuntien investointimahdollisuuksia. Me on sitten oikealla tai vasemmalla, niin me olemme kaikki varmasti vakuuttuneita siitä, että tämä järjestelmä ei, järjestelmä ei enää toimi. Ja toivottavasti yhdessä pystymme löytämään konkreettisia ehdotuksia, ainakin nämä kaksi mietintöä, joita nyt käsitellään, niin ne ovat todella jo varsin myönteisiä. Nyt haluaisin lukea Pervans Peresin kannanoton SE-ryhmän koordinaattorin puheenvuoron ja hän pyytäisi anteeksi, että ei päässyt tänään paikalle. Rova Peres haluaa kiittää erinomaista työntä, esittelyn työtä. Hänelle se on hyvä lähtökohta työlle. Mitä tulee sisältöön, hän neljä kohtaa ensinnäkin Kaksi vaiheen lähestymistapa komission ehdotuksen mukaisesti voidaan kuvitella syitä, joiden takia komissio näin on päätynyt tekemään. Voidaan siis kuvitella näitä syitä. Varmaankaan parlamentti tällaista voi tukea, koska halutaan olla tehokkaampia. Tässä pitää toimia konservatiivisella tavalla. Ilman konsolointia tämä koko projekti vaarantuisi. vaarantuisi. Sitten on tärkeää vastata kaikkiin verotushaasteisiin, joita digitaalinen talous asettaa. Pitää modernisoida tilannetta ja välttää veronkiertoa ja ottaa paremmin huomioon pääoman suuri liikkuvuus Äh, <clears throat> suurten kohdalla. Sitten kolmanneksi Euroopan komissio on ottanut mukaan ehdotukseen kaksi mekanismia, joilla pyritään varmistamaan investoinnit, in, innovaatiot. Äh, edelleenkin suositaan jatkuvasti velkarahoitusta. Nämä kaksi ehdotusta ovat tietenkin mielenkiintoisia, mutta niitä pitää syvällisesti arvioida, koska ei saa olla vaaraa siitä, että jälleen syntyy uusia <clears throat> puutteita, koska tarkoituksena on korjata näitä puutteita, joita nyt on. Sitten neljänneksi, mitä tulee tähän kynnysarvoon ja minimiasteeseen. Näissä asioissa pitää edetä. Rova Beres on kuullut eri tahojen kantoja, mutta hän on vakuuttunut itse siitä, että EU, jotta se voi olla uskottava ja tehokas, sen täytyy ratkaista tämä asia. Se on välttämätöntä. Ja kuka voi vilpittömästi vakuuttaa kansalaiset siitä, että jopa nollaverotuksen tarkoituksena ei olisi siirtää varoja omasta maasta naapurin maahan. Voin olla tyytyväisiä, että yritykset, jotka tekevät voittoa 500 miljoonaa euroa ja kuitenkaan ei voivat välttää tällaisen CCP-menettelyn edelleen käytetään eri verotusjärjestelmiä. Sitten kun ajatellaan tätä kontekstia, jossa asiasta keskustellaan täällä, mutta myös erityisesti neuvostossa, 2011 ehdotus epäonnistui neuvostossa, koska hallitukset eivät pystyneet sopimaan asiasta verotuskysymyksissä ja sitten reaalitit ovat osoittaneet, että tässä, tässä on ollut seurauksia jäsenvaltioiden pitää, voidaan, pitää voida ymmärtää, että tilanne on nyt muuttunut ja kiinnittää huomiota siihen, että uusi epäonnistuminen ei todellakaan olisi hyväksyttävää enää. Sitten vielä lopuksi yksi asia. Näitä asioita pitää käsitellä asianmukaisella tavalla, koska ei voida enää kieltää EUn ja iso britannian välistä tulevais, tulevaa suhdetta. Sitten Robert Beres haluaa vielä kiittää kahta esittelijää ja kiittää tästä kunnioittamasta parlamentin kannasta ja haluaa tukea tätä ja pyrki, pyritään yhdessä sitten painostamaan neuvostoa toimimaan tämän suuntaisesti. Kiitoksia. Uh, Sander Loons. Sander Loons. Meneer de voorzitter, ik zal vandaag graag... Kiitoksia puheenjohtaja. Tänään puhun Hollantia. Edustan kilpailukuista hollanninkielistä pientä vientialuetta. Ja tässä me menettäisimme, kyllä me puhumme vero, veroista, miten harmonisoidaan veropohjaa, ja kun puhutaan sitten verotuksesta, niin silloin äh, tämä on tärkeää, että yrityksiä kohdellaan eri tavalla, se on totta, riippuu siitä, missä maissa toimivat. Voidaan jo kuvitella, että komissio on pyrkinyt harmonisoimaan takaoven kautta tätä veropohjaa yrityksissä. Tiedämme, mitä on tapahtunut näille ehdotuksille. Ne eivät ole saaneet kaiku pohjaa neuvostossa. Sitten kun aletaan yrityksiä, se olisi tietysti hyödyllistä yrityksille, tällainen yhtenäinen veropohja, tuotteita tehokkuutta, niin kuin esittelijä Tang sanoi. Yritykset voivat maksaa edullisemmin ja yksinkertaisemmin veroja. Voin tämän kyllä kuvitella, mutta mitä sitten näillä veroilla tapahtuu jatkossa? Sen jälkeen jäsenvaltiot jakavat nämä verotulot ja tässä sitten tietysti tulee tämä äh, käärme nuorikosta, nuorikosta eteen. Äh, jotkut yritykset toimivat aktiivisesti muissa maissa ja sitten tulot pitää kuitenkin jakaa, tarvitaan niin tietynlainen jakoavain. Me tiedämme kaikki, että, että tämä jako voi olla hiukan hankala, että mitä tulee pienempiin vie, vievä, va, vientivaltioihin, jotka ovat kilpailukykyisiä. Siinä on kyllä haittoja näille. Tämä on ihan yleinen asia tässä keskustelussa. Ne maat, jotka ovat kilpailukykyiset, tekevät uudistuksia, jotka ovat vastuullisia, kantavat vastuunsa, sitten he, niitä pitäisi tästä palkita, eikä rangaista suinkaan tällaista toiminnasta. Ja tällä ehdotuksella niitä sitä rangaistaankin. Se pystyvät pitämään itse vähemmän, pienemmän määrän näistä verotuloista. Nyt olemme nähneet komission toimintaa ja neuvostossa pyritään etenemään eri vaiheissa ja ottaa huomioon tämä konsolidointi ja sitten tämä ehdotus, että ei tehtäisi työtä vain vapaaehtoisuuden pohjalta, vaan olisi myös tällainen velvoittava järjestelmä. Jossain määrin me tiedämme myös, että parlamentissa ollaan, jotkut haluavat tällaisen järjestelmän, mutta minä olen kuitenkin sitä mieltä, että se ehdotus, joka nyt on esillä, on ongelmallinen. Esimerkiksi tämä vaikutusarviointi, viitaan se, mitä herra Lamasuus sanoi, hän sanoi, että kukaan ei pysty arvioimaan vaikutusta, ei edes komissio. Siis kukaan ei voi e- arvioida tämän ehdotuksen vaikutuksia lukuina, ja onhan se nyt aika huolestuttavaa. On yksi vaikutusarviointikomissiosta näistä kahdesta asiasta Siihen on vain yksi, sekin on vähän outoa. Ja mikä sen johtopäätös on, että siellä olisi myönteisiä vaikutuksia talouteen kokonaisuudessa, mutta mit, mitä, mitä nämä luvut käytännössä tarkoittavat eri jäsenvaltioille, tätä tietoa meillä ei ole, ja me tiedämme kyllä, että vaikutus tulee olemaan huomattava. Ri, niin kuin herra Ferpenkin sanoi, että vaikutusta ei voida ervioida tarkasti eihän nyt niin voi olla, että näin tärkeässä asiassa, että meillä ei ole nyt tar- tarkempia lukuja, konkreettisempia lukuja siitä, miten tätä voidaan asianmukaisella tavalla alkaa toteuttaa. Tässähän kaikki ovat tavallaan epävarmuuden tilassa. Sitten toiseksi vaikutusarvioinnin lisäksi pienemmät jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että monet ihmiset ja asiantuntijat ja tutkimuksiakin on tehty suurista konsultaatioyrityksistä. On tehty tutkimuksia eri yrityksistä, millaisia vaikutuksia tällaisella olisi niiden vero, verotukseen. Tämä on negatiivista pienemmille maille. se pienet maat, pienemmillä mailla on tällaisia verotuksellisia kannustimia, että houkutellaan kansainvälisiä yrityksiä. On tässä samalla tehdä Tangin kanssa. Meidän pitää, pitää tehdä myös produktiivisia investointeja eikä mitään konsultteja pelkästään, eikä tämä niin olekaan pelkästään. On myös hyödyllisiä investointeja, joita tehdään, mutta ne maat, jotka ensimmäisenä uhriksi joutuvat, varsinkin jos ruvetaan eh, erittäin nämä kaksi CCCP, ne menettävät kannustimia harjoittaa hyvää politiikkaa, koska esimerkiksi Maltaa tänä kesänä niin, siellähän on varsin mielenkiintoinen verojärjestelmä ja 5 prosentin yhteisön vero todella alhainen. Ja toisaalta kaiken suoraan sanottuna, kuka haluaa harjoittaa liiketoimintaa niin kaukana. Myös näille maille pitää antaa tilaisuus olla kilpailukykyinen ja houkutella äh, talousta toimintaa. Esimerkiksi Irlannille on tällainen mahdollisuus myös annettu, jos Irlanti ei voisi olla ko- kilpailukykyinen korrektiivalla tavalla verokannustimin, niin miten se sitten Jumalan nimessä pystyy houkuttelemaan mitään yritystoimintaa enää? Sitten kolmen C ratkaisu. Tässä nähdään, kuinka ongelmallinen tämä jakoavain on. Se ei juurikaan eroa 2012 tilanteesta ja ongelmista silloin. Silloin kun tultiin siihen johtopäätökseen, niin samaan kuin johtopäätökseen kuin nyt, että pienet jäsenvaltiot tässä menettävät. Siis vetoan pienten, pienten valtioiden jäseniin, että ovat valppaina ja kiinnittävät huomioon, mitä tässä ehdotetaan. Tämä esitetään tällaisena kaiken parantavana ratkaisuna. Tässä, tässä takana ehkä käydään muun tyyppisiä keskusteluja. Me puhumme, puhumme, puhumme tietenkin veropohjasta eikä veroasteesta, mutta asteestakin, asteestakin jonkin verran puhuttu. Herra Lama Suuri juuri puhui omista varoista EUlle – kaikki ovat tällaisia keskusteluita, joita käydään tämän keskustelun takana ja enemmänkin näitä kyykäärmeitä piilee ruohikossa tässä asiassa. Tämä asia on tavallaan symboli sille, että meidän meidän pitäisi käydä syvällisempää keskustelua siitä, minkälaista unionia me haluamme. Sellaistako unionia, jossa halutaan harmonisoida, ja me kyllä tiedämme, kuka tästä sitten tulee hyötymään. Isot valtiot tietysti, vahvat kansantaloudet, ei jokainen. Vai Halutaanko sellainen EU, missä jokainen etenee ja edistyy ja kaikki jäsenvaltiot hyötyvät. Ja silloin meidän pitäisi tunnustaa se, että ainoa mahdollisuus näin toimia on huolehtia sitten siitä, että jäsenvaltioilla on myös mahdollisuus asemukaisella rehellisellä tavalla käydä kilpailua ja houkutella myös liiketoimintaa ja käydä kilpailua myös verokysymyksissä, kilpailukysymyksissä Minulle valinta on kyllä selvä. Asianmukainen kilpailu on meistä aivan olennaisen tärkeää ja se on EUn ydinkysymyksiä. Olisi todella vahinko, että tämä peruskeskustelu jäisi käymättä näin tärkeässä kysymyksessä. Nyt joudun poistumaan, minä menen äänestämään Intavalikunnassa, mutta sitten palaan kyllä kipin kapin takaisin seuraamaan tätä loppukeskustelua. Kiitos. Ja pyydän anteeksi, että poistun. Thank you, Chair. Well, <clears throat> on C- Kiitos puheenjohtaja CCCTBstä. Ensinnäkin kiitos Paul Tangille esittelystä työstä. Hän osoitti oikein tässä mietinnössään, että tämä kysymys on yksi puuttuvista palasista meidän juridisessa arsenaalissa, meillä pyritään torjumaan verovälttelyä. Jos halutaan se tehokkaaksi, niin on tärkeää, että verokonsolidointi on pysy tärkeänä elementtinä tässä aloitteessa. Konsolidointielementti johtaa siihen, että tukitaan tuo siirtohinnoittelu, joka tarkoittaa sen, että maailmastuksessa voit päätellä veroja EUssa tässä mielessä. Esittelijät yhdistävät nämä kaksi asiaa toisiinsa ja on täytäntöpano päivät, äh, soveltamispäivät äh, samaksi on hyvä Toinen tärkeä elementti on se, miten vertataan digitaalista alaa ja sektoria. Esittelijät työttivät sitä, että pyyttäisiin sen mukaan, kun määritellään tuo pysyvä kiinteä toimipaikka. Määritelmää pitää päivittää, jotta voidaan ottaa huomioon se fakta, että fyysinen läsnäolo yhtiötä tietyssä maassa ei ole aina tarpeen digitaalialalla. Toisaalta en ole samaa mieltä siitä, että otettaisiin käyttöön vähimmäisveroaste. No tässä on substanssikysymyksiä ja myös se, että on vastustusta useissa jäsenvaltioissa tälle koko aloitteelle. Sen vuoksi minusta tämä olisi paras tapa tappaa tämä hanke, jos yritetään vielä tätä nyt väkisin eteenpäin sillä tapaa. Sitten soveltamisala, on no, ottanut huomioon kuulemisen, joka järjestettiin toukokuussa. Pohdinpa vain, että onko hyvä ottaa käyttöön kynnysarvo ja mietin, miten se toimisi käytännössä. Tarkoittaisiko se sitä, että jäsenvaltioilla olisi kaksi eri verotusjärjestelmää, yksi monikansallisille yrityksille ja toinen pk-yrityksille. Lisäksi nuo vähennykset tutkimusta ja kehitys kuluja varten on samaa mieltä siitä, että pitäisi varmistaa se, että monikansalliset yhtiöt eivät voisi hyödyntää näitä kannustimia vain veromotivaatioiden kannattavana, mutta esittelijä päätti muuttaa tuon rajan 15 prosentista 35 prosenttiin. Mietin, miksi tämä luku valittiin. Sitten nuo korkorajoitussäännöt tässäkin muutti lukuja. Voisiko hän selittää? selittää perustelun sen taustalla. Kiitoksia kovasti. Mutta niin, että kysymyksiä voidaan viedä eteenpäin. Thank you very much, Matt. Kiitos oikein paljon ja sitten Matt Cardi. And thanks oh, also oh, sorry, to the... sorry. Pahoittelen vielä Janik ensin. CCCTV. Kiitos CCCTVstä. Aivan ensiksi haluaisin kiittää kollega Lamassuuria mietintöluonnoksesta, joka on tasapainoinen ja luo hyvän perustan yhteistyölle. Olen tyytyväinen siihen, että tässä on kiinnitetty erityistä huomiota PK-yritysten tilanteeseen. Kuitenkin kuka uudesta järjestelmästä eniten tulee hyötymään? PK-yritykset eivät voi käsitellä 28 erilaista verojärjestelmää ja täytyy katsoa kaikista hyödyllisintä verotusstrategiaa. Meidän täytyy antaa pk-yrityksille tasavertaiset toimintaolosuhteet. Tämä onkin hyvä tilaisuus päättää järjestelmä, jossa pk-yritykset maksavat enemmän veroja kuin suuret yritykset. Lisäksi suhtaudun myönteisesti mahdollisuuteen tulla mukaan uuteen järjestelmään ja toivon, että nämä yritykset myös lähtevät siihen mukaan. CCCTVllä on monia vaikutuksia ja varmasti kestää melko jonkun aikaa, että kaikki tottuvat uuteen järjestelmään, mutta uskon, että kun tämä sovel- alustava soveltamiskausi päättyy, niin kaikki ovat tyytyväisiä. Lopulta meillä on sellainen veroehdotus, jolla pyritään lisäämään investointeja tutkimukseen ja kehitykseen. Tässä on hyviä ehdotuksia mukana. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että meidän täytyy välttää huonot vaikutukset jäsenvaltioille ja niiden kilpailukyvylle. Tällainen korvausrahasto olisi hyvä ja haluaisin myös tietää enemmän, miten se toimisi käytännössä. Ja odotan myös suuresti vastaavia muita ehdotuksia. Pitäisi kuitenkin miettiä tarkkaan, lähdetäänkö ehdotettua mallia muuttama, muuttamaan vai ei. Ei tässä tarvita tai tarvitsee ottaa huomioon muitakin teollisuuden aloja, uusia teollisuuden aloja. Mutta tämän kaiken pitää kuitenkin perustua täsmällisiin tietoihin ja viestintään komission kanssa. Ei pidä luoda uusia porsaanreikiä. On myös tärkeää huomauttaa, että molempien järjestelmien pitäisi tulla voimaan samaan aikaan, jotta ne kumpikin toimisivat kunnolla ja voisimme saavuttaa tavoitteemme. Lopuksi sanon, CCCTV liittyy kilpailuun ja kilpailukykyyn. Meidän täytyy pitää kiinni jäsenvaltioiden kilpailukyvystä ja kilpailusta, mutta niiden täytyy Tämä lisäisi kilpailua sisämarkkinoilla, jos ei tätä järjestelmää otettaisi käyttöön ja se olisi haitaksi koko EUlle lopulta. Kiitos. Kiitos ja nyt sitten Matt Carty. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös esittelijöille tehdystä työstä tämän mietintöluonnoksen parissa. Puhun nyt molemmista luon näistä mietintöistä ja omia kantoja ja sitten myös palautetta QE-kollegoilta keskitympää asiassa tähän jakokaavaan ja kirjanpitokysymyksiin. Ensinnäkin minä lähestyn näitä kysymyksiä henkilönä, joka puoltaa verosuvereniteettia kansalle parlamentille, mutta myös henkilönä, joka tukee globaalia vero ja maksimaalista veroavoimuutta. Minä vastustan sitä, että tätä päätöksen tekovaltaa siirretään demokraattisilta valituilta hallituksilta pois koska on eri hyvin poikkeavalaisia talouksien välirupaa, mutta pidän kuitenkin hyvänä yhteistyötä jäsenvaltion välillä. Ja että olisi EU-laiset säännöt, joilla pyritään puuttumaan rajat ylittävän veron veropetoksiin, jo, joihin ovat syyllistyneet monin kansalliset yhtiöt eu Joten en, en ehdota näitä muutoksia ccctb jotka vaativat sitä, että komissio saisi valtuudet asettaa veroasteet Varsin huolenaihe on se, että jäsenvaltiota pyydetään siirtämään lisävaltuuksia komissiolle vastineena lupauksesta, että tämä uusi järjestelmä päättää monikansallisten yhteyden kyvyn siirtää tuottoja, mutta tämä tuskin tullaan saavuttamaan. Tässä pyritään poistamaan tämä siirto ja sitä globaalia CCTVn tällä tasolla pitäisi riskillisellä, että tilanne pahenee ja että jäsenvaltiot käyttävät hyväkseen muita maailmanmaita ja EU-lähestymistapa saattaisi haudata nämä kannustimet alleen ja siirrettäisiin sitten tuottoja EUn ulkopuolelle. Ja tämä ehdotus pätee vain kiinteisiin toimipaikkoihin EUn sisällä ja se, nämä on vain tietyllä mitä joilla pyritään siirtämään näitä tuottoja terveystyölle samoin kuin verotuksen torjunnan direktiivi yksi tapa on laajentaa tätä säännöstä sisällyttämään kaikki ulkomaiset tulot ja sitten määritelmä tälle voisi sallia sen, että, jäsenval- että monikansalliset yhtiöt välttelisivät näitä sanoksia esittelijä on puhuttu tähän osittain CTB-raportissa, mutta tämä saattaisi päteä kaikkiin yksiköihin, mitä tulee kirjanpitoon ja sinne, että mitä hyötyjä tämä tuo. No on tärkeää, että tämä pohja on johdonmukainen, kun lasketaan veronmaksajien määrä muuten. Kirjanpito kikat, korvaavat verokikat vain. GUI NGL will be... NGL julkaisee tutkimuksen ensin kuussa siitä, miten CCTB vaikuttaa jäsenvaltioiden verotuloihin ja tätä valmistelleenkin, mutta yksi tärkeä löydös liittyy siihen, että verotulot tulevat, tai siis tulevat pahenemaan, jolle siirrytä yhdenmukaiseen verotuksen ja jakokaavoihin. Ja samalla tämä tulman dramaattinen muutos ja hyödyt tuossa on hyvin pieniä. Mitä tulee vaan kanalin järjestelmä, jos otetaan huomioon myynnit, työntekijöiden määrä, on meistä tarkastamisarvoinen. Tässä puututtaisiin näihin ongelmiin, on sitten ainakin ottaa huomioon, miten hankala on tämmöisiä laskea erityisesti finanssisektorilla ja miten lisää yritykset voidaan muuttaa finanssivaroiksi. Ja tässä myös se se, miten säännöksistä pyritään tekemään mahdollisimman eniten verovälttelyä vastaavia. Ja lopuksi puheenjohtaja kommentti. Datasta tätä on käytetty, sitten ei vielä lasketa. Monet tutkimukset ovat ottaneet, että tietokannassa on ollut puutteita. Poliitikkojen pitää toimia heti, jotta puututaan tähän käyttämällä kattavampia tietoresursseja ja käyttää standardia ja makohtaisia raportteja. Jos ryhdytään toimia ilman tätä, niin se olisi vastuutonta. Tulemme jättämään useita tarkistuksia, joissa puututaan näihin kysymyksiin. Mutta meillä on yhteistyötä esittelyiden kanssa. Kiitos. Mikrofoni. Kasulin kirjallinen puheenvuoro on myös täällä. Voin kyllä lukea sen, jos haluatte, jos on tarpeen. Marko Valli sitten seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Arvostan suuresti työtä, jota esittelijät ovat tehneet koska se noudattaa sitä linjaa, jota taksevaliokunnassa tai panavaliokunnassa on tehty muutaman vuoden ajan. Ja tarvitaan säädöksiä ja nyt tällaiset ehdotukset usein liittyvät toisiinsa ja niitä täytyy käsitellä yhdessä, mutta niitä on hyvin vaikea kuitenkin selittää kansalaisille – Tämä liittyy esimerkiksi julkiseen maakohtaiseen raportointiin. Euroopan parlamentin ehdotus on siitä annettu. Tämä on hyvin näkyvä teksti ja me emme kahta asiaa tässä kuitenkaan tue, koska meidän mielestämme pitäisi olla saman aikaan nämä molemmat ehdotukset voimassa ja pitäisi painostaa mahdollisimman paljon neuvostoa, jotta se suhtautuu samalla tavalla ja luopuu varaumistaan. Kuten Polkin totesi, niin mielestäni olisi hyvä, että tuota Äh, kynnysarvoa laskettaisiin, koska 750 miljoonaa on liikaa. Tämä on asia, josta voidaan keskustella. Joka tapauksessa olisi hyvä, että kynnysarvoa lasketaan. Numeroista voidaan vielä puhua. Lisäksi olisi hyvä, että olisi jonkinlainen vähimmäisveroaste ja sitten miten teknisesti tämä määritetään. Tämä täytyy tehdä hyvin yksityiskohtaisesti. Digitaalitaloudesta konkreettisemmin. Tutkimus- ja kehityskustannukset. Meillä esimerkiksi verotuloilla rahoitetaan sitä, on erilaisia verokannustimia, mutta olisi kuitenkin parempi, ettei ole tällaista box eh, verokannustin järjestelmää. Tähän on suhtauduttu kriittisesti. Ja sitten konsolidoitu vero, joka lopulta kohdennettaisiin talous, EUn talousarvioon, niin millä tavalla tämä sitten toteutettaisiin. Ehkä jäsenvaltioiden olisi helpompi hyväksyä tällainen ehdotus, jossa sitten korvaisi kansalliset rahoitusosuudet. Tästä kannattaa keskustella myöhemmin. Kiitos. Kiitos. Ja sitten Barbara Kapel. Täältä herra puhuu hänen puolestaan. Kapel on poissa. Hän on varjostelun kokouksessa. Voinko puhua hänen nimissään hetken puheenjohtaja? Oui. Yeah, yeah, of course. Oui, Kyllä. Donc, euh, d'abord, je voudrais féliciter la, la qualité de... Haluan ensin kiittää näistä laadukkaista mietinnöistä molempia esittelyjä. Aihe on todella monimutkainen. Tässä jäsenvaltiot ja komissio ovat äh, vääntäneet peistä jo vuosia. Ja tässä tarvittiin tukena myös tällainen tapaus kuin LuxLeaks. Se Ranskassa on kyseessä on kymmenet miljardit e eurot, joita menetetään tällaisen toiminnan kautta, ja sitähän ei voida mitenkään hyväksyä. Sitten huomio herra Lamassurille kysymyskin hänelle. Ensinnäkin te taisitte vastata meidän huolenaiheeseemme, joka liittyy Ranskan perustuslakiin laillisuudesta verotuskysymyksissä ja tämä kynnysarvokysymys, kun käsität sitä, se vastasi tavallaan tähän asiaan, kun on kaksi erilaista järjestelmää samassa maassa. Mielestäni tämä on oikean suuntaista. Sitä vastoin kysymykseni liittyy, meillä on tällainen Tämä on erityinen asema tutkimuksilla ja sitten pyritään toimimaan aggressiivista verosuunnittelua vastaan, ettekö ole sitä mieltä, että tämä juuri vaarantaisi lainsäädännön, mitä tulee eh, menoihin, jota menee kehitysyhteistyöpolitiikkaan ja tutkimukseen. Kiitoksia. Merci. Um... Kiitos. Sitten catch the eye-menettely. Ensin Haver Retondo ja sitten Herra Lukke. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin alussa ottaa esiin, että todellakin tässä on ratkaisevan tärkeä aloite ja työ, jota kaksi esittelijäämme ovat tehneet, on todella merkittävä. On sitten jotakin perustavanlaatuisia vastalauseita tätä aloitetta vastaan. On ollut useitakin puheenvuoroja tällaista vastaan. Tämä toisaalta liittyy verotoimivaltuuteen joillakin Euroopan alueilla tai joissakin Euroopan valtioissa. Täytyy voida pelata tavallaan verotuksella, jotta voidaan olla kilpailukykyisiä. On puhuttu myös verotuksesta suverenisuudesta. Minä uskon, että kollegat, jotka puolustavat verosuvereniteettia tai jäsenvaltioiden toimivaltuutta, tässä unohtavat, että toimimme sisämarkkinoilla, yhtenäismarkkinoilla – eikä kyse ole vain siitä, että monikansalliset yritykset maksavat, vaan on se, että ne maksa jossakin maassa ja sitten vähentävät toisia, toisten maisen mahdollisuuksia. No, välttäisi veropäätökset ja keinotekoinen voittojen siirto, kaikenlaiset verotukselliset epäoikeudenmukaisuudet ja vakavat äh, iskut valtioita vastaan. Tässä pitää toimia. Ja mielestäni tämä on se syy, minkä takia Euroopan parlamentti tässä mietinnössä, jossa voimme vain olla kuulla, koska emme voi säädä tässä mitään lakeja. Meidän pitää antaa lausuntomme, kannanottomme neuvostolle. Ja siinä tätä kautta pitää pyrkiä, pyrkiä vahvistamaan tätä direktiiviä, eikä heikentää toimenpiteitä, joita komissio on ehdottanut neuvostolle. Ei pidä unohtaa sitä, että tässä neuvosto tulee toimimaan yksimielisesti ja tulee kuuntelemaan pelkästään parlamentin kantaa. Ja tässä mielessä minun mielestäni meidän lausuntomme täytyy olla tällainen päättäväinen selkeä. Ja näin ollen minä haluan osoittaa tyytyväisyyttäni, koska monet tarkistukset, joita niin herra Lamassuur kuin herra Tankin ovat tehneet, ovat aivan erityisen tärkeitä, mitä tulee ö, mm, tämän kynnyksarvon laskemiseen niin, että digi- ja sitten digitaaliset yritykset, sähköinen kaupankäynti otetaan myös mukaan näihin direktiiveihin ja myös ajatus siitä, että käytettäisiin näitä vero tuottoja omiin varoihin. Vielä lopuksi puheenjohtaja, pari tärkeää kysymystä vielä. Ensinnäkin tämä liittyy veron kantamisen vähenemiseen ja tätä voidaan ennakoida. Tämä näkyy, kun on yhdistetty vero, yhdistetään veropohjaa. Minä olen sitä mieltä, että komissio on arvioinut alakanttiin sen, missä määrin veron kannettu määrä vähenee, koska itse asiassa komissio, jos se ottaa huomioon kaikki verohelpotusjärjestelmät, joita on eri maissa, niin tätä kautta on syntynyt niin yleisluontoinen järjestelmä, että merkityksellä tule, merkitys tulee olemaan suurta veron Siksi pidin kovasti Lamassuuden ajatuksesta siitä, että olisi tällainen väliaikainen korvaus- tai hyvitysrahasto niille maille, jotka kärsivät tästä. Sitten toinen kysymys, joka liittyy tähän konsolidointikysymykseen, koska ehkä minä ehdotan Lamassuuteen tämän tyyppisen eh, tarkastuksen. Ehkä ette ole ottanut huomioon sitä, että konfliktit, joita syntyy veronmaksusta jäsenvaltioiden kesken. Tätä kautta yritykset voivat sitten valita sen lainkäyttöalueen, jossa haluavat käsitellä näitä kiistoja. Ja mehän tiedämme, että meillä on ongelmia jäsenvaltioiden välisessä luottamuksessa. Ja jossakin tarkistuksessa pitäisi määritellä objektiivisempi pohja, mikä maa on vastuussa kiistojen käsittelystä, jos syntyy tällaisia kiistoja jäsenvaltioiden kesken verokonsolidoinnin kohdalla. Puheenjohtaja, haluan vain osoittaa, että Euroopan parlamentin pitää osoittaa vahvaa yhteistä kantaa keskustelussa, joka ei ole pelkästään kiireellistä, vaan mielestäni myös välttämätöntä ajatellen verotuksellista oikeudenmukaisuutta. Kiitos. Äh, Bert Luke. Kiitos ja sitten Bernd Lykke. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich werde... Kiitos puheenjohtaja, puhun Saksaa. Tällainen perustavanlaatuinen suuri uudistus, jota näissä kahdessa mietinnössä on tarkasteltu tietysti. Sillä on paljon argumentteja ja vasta-argumentteja ja osa niistä on tullut viestittyä täällä ECR-säkin nämä kannat ovat poikkealaiset ja minä kuulun niihin, jotka Israelissa näkevät tämä positiivisemmin kuin mitä kollegani Sander Lunes tuossa aikaisemmin, vaikkakin muutama kriittinen huomautus, jota häntä voin tukea. Haluan kuitenkin ottaa esille, että tämä hanke CCTB ja CCCTB, no kaksi hanketta jotka kuuluvat minusta yhteen, mutta kuitenkin mahdollisesti on järkevämpää, että siellä toimitaan peräkkäin ikään kuin. Tässä tämä tarjoaa suuria mahdollisuuksia, ja, mutta tässä on pari myös tärkeää ongelmaa, jota pitää ratkaista EU-ssa. Ensimmäinen ongelma on ongelma siihen, että veropohja ei tule sieltä, missä tämä liiketoiminnan toiminta tapahtuu, ja tietyt EU-valtiot tietoisesti alaisen veroasteen myötä saada aikaan verotuloja, jotka taloudellisesti kuuluisivat toiseen valtioon. Toinen ongelma on, että on yrityksiä, monia yrityksiä, jotka toimivat rajat ylittävästi, ei ole mahdollisuus näitä eri verojärjestelmiä käyttää hyväkseen, jotta oma verotaakka kevenee, joten se on alhaisempi kuin mitä se pitäisi olla. No, tämä toinen ongelma pitää ratkaista tämän uudistuksen myötä. Ja sitten meillä olisi enemmän verotuloja, suurempi potti EU-ssa. Ja tämä asia EU-ssa tosikin osittain käytettävissä siihen, että pienemmät valtiot saisivat ikään kuin korvauksia siitä, että tämä verotulon jakautuminen tulee muuttumaan valtioiden välillä jotta tästä reformista voidaan heitä kuin kompensoida. Mutta samalla pitää huomata, että kun verotulon jakautuminen on tällä hetkellä epätasa-arvoista ja epämitotettua, niin ei voida odottaa, että se tulee pysymään samana. tulemaan valtioita, joiden tulee oman pakko nostaa veroastettaan ja saada tulonsa muualta. Tässä on valtava potentiaalia minusta. Tässä on eri systeemi, se ongelmia, joita voidaan ratkaista tämän myötä, mutta ja jos ehdotus nyt liitetään yhteen elementtien kanssa, jotka periaatteessa eivät tähän kuulu, kuten esimerkiksi se on käyttöön vähimmäisveroaste, niin sitten minusta, no ja uskon, että monet ECRssä ovat samaa että tässä otetaan tällainen ehdoton ehto, jota ei pitäisi, jotta emme voisi hyväksyä tätä ehdotusta. Vähimmäisveroaste ei mitenkään kuulu tähän ehdotukseen, sillä jos ajatellaan CCCTBn veropohjaisten, että se on huomioon käytettyä alueen toimintaa, niin sitten ei ole legitimointia sille, että valtio sanotaan, miten voimakkaasti tuota verotus suorittaa. Se on kunkin valtion autonominen päätös niin tehdä. Sillä kyse omasta veropohjasta eikä enemmän muista toimijoista, jotka saattavat toimia laittomasti. Joten vähemmäs veroaste minusta osia asioita en voi hyväksyä, ja sitten minun pitäisi äänestää tällaista ehdotusta vastaan. Ja sitten ajatus siitä, että yhteisö CCTB käytetään siihen, että omia resursseja ja omia tuloja kuten EUlle. Sekin on minusta täysin toinen asia. Täysin toinen keskustelu, mitä käydä. Jos jotain potentiaalisesti sotilaallinen uudistus halutaan vielä läpi verotusjärjestelmiin, niin sitä ei pitäisi liittää sen kanssa yhteen, että otetaan mukaan muita sisältöjä takaportin kautta, jotka hankaloittavat tilannetta. Nämä ovat kaksi hyvin tärkeää asiaa, kaksi ehdotonta ehtoa punaista linjaa, jos ajatellaan näitä CCCTB ja cctb ehdotuksia Eli tämä vähimmäisvero on sitten yhtäältä ja toisaalta sitten EUn omien varojen kysymys. Ja loppuun vielä siihen, että minusta olisi paljon järkevämpää, että nämä kaksi ehdotusta, no niin kuin komissiokin ehdotti, että ne erotetaan toisistaan. Ja otetaan tuosta kaavasta, mutta että konsolidointi tapahtuisi vasta myöhemmin. Sillä jo tuoton määritelmä, sitä sopiminen helpottaisi seurauksien pohtimista. Meidän pitää tietää, mitä fiskaalisia taloudellisia tulee olemaan. Ja jos nyt voidaan saada edes yhteinen määritelmä verotettavasta tuotosta, niin tulee helpompaa sopia muistakin asioista. Tässä varmasti lasketaan ja suojamuuria sille, että CCTVstä ja CCTVstä voi sopia. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Sitten Sven, voit lukea ryhmässä Eva Jolin kannanoton. Ole hyvä. Well, indeed, uh, this was faster than... Niin, tämä tuli nopeammin kuin odotin puheenjohtaja Eva Jolie joka on ryhmän varjostaja, ei päässyt itse paikalle, joten luen yksinkertaisesti sen, mitä hän meiltä pyysi. Yleisesti olemme tyytyväisiä, että CCCTV on tullut uudelleen esille tietysti se seikka, että komissio esittää konsolidointiaspektia samanaikaisesti kuin yhteistä yhteisöveropohjaa. Olemme tyytyväisiä Tangin ja Alanama suurin mietintöluonnoksiin aivan erityisesti, niissä selkeästi pyritään käsittelemään molemmia ehdotuksia rinnakkain. Tarkistukset tämän suuntaisesti ovat todella myönteisiä meidän mielestämme, koska ei ollut tarpeeksi selvää komission ehdotuksessa vielä, olisiko nämä kaksi asiaa esillä kahdessa eri neuvotteluyhteydessä vai, yhteen vai ei. Sitten on hyvä, että esittävät ottavat kiinni komission perusehdotuksesta, jonka mukaisesti uusi järjestelmä olisi suurimmille yrityksille lakisääteinen. Euroopan parlamentti on tätä jo vaatinut vuonna 2012 lähtien. Meidän pitää saada suuret yritykset noudattamaan sääntöjä, että järjestelmä toimii. Niiden pitää, jos valitaan vapaaehtoisuus, se luo turhaa monimutkaisuutta, koska silloin luotaisiin 29 tai 28 tapa verottaa yrityksiä sen sijaan, että korvattaisiin tämänhetkiset järjestelmät yhteisellä verotusjärjestelmällä. Me panemme merkille, että esittelijän mietintöluonnokset ovat vieläkin kunnianhimoisempia, koska haluavat tehdä tästä uudesta järjestelmästä lakisääteisen koskien kaikkia yrityksiä. Me odotamme mielenkiinnolla keskustelua kun käsitellään ehdotuksen miinuksia ja plussia, tuemme esittelijöitä siinä, että osa verotulosta, joita syntyy yhteisestä yhdistetystä veropohjasta, voitaisiin käyttää EUn omiin varoihin e, korkean tason työryhmän ehdotusten mukaisesti, joka käsittelee omia varoja. Kuitenkin tämä uusi ehdotus ta- täytyy saada yksityiskohtaisesti kohtaisemmaksi. Jos, miten se myötä vaikuttaisi omiin varoihin, tätä pitäisi tarkemmin käsitellä ja määritellä vihreissä. Meillä on hyvin tärkeää saada aikaan harmonisoituneita sitovia määritelmiä pysyvästä toimintapaikoista. Siksi olemme tyytyväisiä ehdotuksiin, että asetetaan selkeät määritelmät pysyvästä toimintapaikasta, joiden pitää päteä kansainvälisen yrityksiin. Ne pitää pystyä todistamaan, että ne sijaitsevat tietyssä maassa tätä soveltaisiin aivan erityisesti siihen, että dematerialisoitaisiin tavallaan digitaalista sisältöä. Tällainen sitova määritelmä estäisi tilanteita, niin kuin äsken syntyi Ranskassa, missä tuomioistuin totesi, että Googlella ei ollut pysyvää toimipaikkaa Ranskassa ja näin ollen se ei joutunut maksamaan Ranskan hallituksen vaatimia verojakaan. Olemme samaa mieltä voimaantulopäivästä vuonna 2020 sitten Poltangin mietintöluonnokseen. Vaikkakin olemme tyytyväisiä, että on harmonisoitu määritelmä salassapidolle tai näille lainkäyttöalueilla meidän pitää huolella arvioida näitä määritelmiä, erityisesti koskien tarkistusta 29. Meidän pitää kuitenkin varmistaa, että sanamuoto ei rankaise mitenkään kehitysmaita, joilla ei vielä ole kykyä vaihtaa tie, verotietoja automaattisesti. Vihreissä me uskomme myös, että CCCTB pitäisi kulkea käsikädessä minimivero yritysveroasteen kanssa Euroopassa. Olemme tyytyväisiä siksi SD-ryhmän ehdotuksiin. Siin, tässä pyydetäänkin, että komissio ensimmäinen tammikuuta 2019 mennessä tekisi lainsäädäntöehdotuksen efektiivisestä vähimmäisveroasteesta, joka olisi 18 prosenttia kaikissa jäsenvaltioissa, vaikkakin 18 prosentin veroasteesta pitäisi voida keskustella, niin tämä suunta on nyt kuitenkin myönteistä. Se, että otetaan käyttöön yhteinen yritysveropohja, se pitäisi olla vasta ensimmäinen askel, kun tartutaan veronkiertoon ja verodumpaukseen Euroopassa. CCCTB se tarvitaan myös minimi yritysveroaste, jotta voidaan välttää aggressiivista verokilpailua. Sitten kommentteja herra Lamasurin mietintöön vain merkillä, että esittelijä haluaisi nähdä sen, että Euroopan parlamentti arvioi CCCTB-järjestelmää joka vuosi. Me olemme kyllä samaa mieltä siitä, että parlamentin pitäisi olla kunnolla tietoa täytäntöönpanosta ja miten uusi järjestelmä toimii yleensäkin, niin minkä takia sitten komission ei pitäisi arvioida tätä tilannetta ja välittää tämä, sitten, tämä tieto täy, täy, täydellisenä parlamentille. Epäilemme myös sellaista ajatusta, että luotaisiin väliaikoinen, väliaikoinen korvausrahasto, jotta voitaisiin hyvittää menetyksistä jäsenvaltiossa, jotka ovat voittaneet verotuloja, vaikkakin ymmärrämme, että tämä helpottaisi sitä, että voitaisiin hyväksyä näitä uudistuksia ja ne voitaisiin vakuuttaa vastentahtoiset jäsenvaltiot omalle puolelle. Meistä kuitenkin, että tämä rahaston luominen ei olisi oikea ratkaisu. Ja jos, ja jos sitä halutaan jäl- jälkeenpäin päästä eroon, niin se varmasti tulee olemaan hyvin vaikea. Sitten vielä lopuksi jos uudistus ei mene, menisi läpi, silloin es, esittelijät suosittelevat sitä, että tämä toteutetaan tehostetun yhteistyön kautta. Ehkä tämä onkin ainoa tapa saada asia neuvoston läpi, mutta meidän mielestämme yksi toinenkin mahdollisuus mahdollinen. Esimerkiksi komissio voisi lähettää lainsäädäntöehdotuksen perustuu 116 artiklaan perussopimuksessa. Tämä liittyy kilpailuvääristyksiin sisämarkkinoilla. Näin asia voitaisiin hyväksyä määräenemmistöllä eikä yksimielisyydellä. Tämä olisi paljon tehokkaampi ratkaisu, koska näin vältettäisiin se, että ne, jotka eivät tee yhteistyötä Euroopan tasolla, voisivat voittaa silloin jotenkinlaista hyötyä tällaisella kikkailulla. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt voi äh, Hili komission yhteisverotuksesta vastaavasta yksiköstä. Ole hyvä. Um, first we Kiitos oikein paljon. Aivan ensiksi kiitämme näistä myönteisistä kommenteista ja ehdotuksista, joita esittelijät esittivät. On selvää, että tämä yleinen tuki tälle saatiin, vaikka joitakin huomioitakin oli. Tässä esitettiin niin paljon eri asioita, että haluaisin mainita vain muutamat. Ensinnäkin talouden digitalisaatio ja kysymykset siitä, miten digitaalipalveluja ja digitaalituotteita verotetaan. Tästä todella keskustellaan ja me myös odotamme suuresti keskusteluja, joita puheenjohtajavaltio Viro on ehdottanut. Niitä käydään Ecofinissa 15. syyskuuta Tallinnassa ja niitä täytyy todella syvällisesti tarkastella, täytyy katsoa tehokkuutta, mitä voidaan tehdä. Ja lisäksi CCTB ja CCCTB koskevat ehdotukset voivat olla vain osa tästä, koska suuri osa työstä on sellaista, että siihen täytyy olla kansainvälisesti koordinoitu näkemys sekä EUn jäsenvaltioiden kesken että myös kolmansien maiden kanssa. Näin voidaan sitten oikeudenmukainen verotus varmistaa. Ja toisaalta me emme myöskään halua rangaista ketään tai johtua, joutua tilanteeseen, jossa eurooppalaisia yhtiöitä tai ulkomaisia yhtiöitä EU:ssa verotetaan enemmän. Me suhtaudumme tähän suurella sympatialla, mutta täytyy myös muistaa, että kansallisilla parlamenteilla on paljon tähän liittyviä kysymyksiä. On paljon hyviä toimenpiteitä. Kuitenkin joissakin kohdissa ylitettäisiin valta niin, että astuttaisiin kansallisten parlamenttien varpaille, vaikkakin etuja tällä järjestelmällä olisi. Sitten tämä kynnysarvo, 750 miljoonaa, on komission ehdotus. Asiaa pitää vielä tarkastella sekä parlamentissa, esittelijöiden mietinnöissä, mutta varmasti kansallisilla parlamenteillakin on tähän sanansa sanottavana, miten pitkälle tässä muuttamisessa suostutaan menemään. Sitten tiedon puutteesta, miten tuloja analysoidaan. Ja haluaisin tässä vaiheessa, jos puheenjohtajalle sopii, siirtää puheenvuoron kollegalle, joka on taksut pääosastolla näiden asioiden parissa työskennellyt. Kyllä se käy, mutta lyhyesti. Eikä kyllä Alinska Konieczka. TV Taksudista Ehkä vain yksi selvennys, Tirn, että olemme keskustelleet tästä kysymyksestä. Komissio on esityksen myötä antanut myös kattavan vaikutusarvioinnin. Se on myös päättänyt julkaista hyvin avoimesti kaikki tiedot, jotka ovat tulleet näistä tutkimuksista, Tässä se on suorittanut tietysti. Vaikutusten arviointimme keskittyy EU-tasolle – on että hyvä, että keskustellaan näistä positiivisista seuraamuksista, jotka tulevat kasvuun ja investointeja ja, verotulot. Otettavasti tulevat pysymään neutraalilla tasolla. Haluaisin myös selventää sitä, että yksityiskohtaisempaa mallitoimintaa tehdä soveltaa, koska teknisiä tietoja ei ole käytössä. Tämä kuuluu kansanveroviranomaisille, tietenkin vedonneet heihin antamaan teknistä panostaan joten ei voivat tarjota, ja olen valmiit keskustelemaan sitä yksityiskohtaisemmin. Thank you very much. Now... Kiitos oikein paljon. Nyt puheenvuorot saavat esittelijämme kumpikin kaksi minuuttia. Alan, vaihdamme järjestystä. Kiitos. Kiitos kaikille puheenvuoroja esittäneille, varjoesittelijöille ja muille. Totean, että on kyllä näkemyseroja ryhmien välillä. Joskus näkemyserot ovat suuriakin, mutta kuitenkin suurin osa on sitä mieltä, että nämä kaksi direktiiviä on yhdistettävä. Tästä ollaan melko lailla yhtä mieltä. Pitää siis käyttää tilaisuus verottaa myös digitaalista taloutta. Siitäkin ollaan melko lailla yksimielisiä. Sitten tämä malli siitä, miten digitaalinen toiminta otetaan huomioon konsolidoinnin alalla, ehkä siitä pitää keskustella. Korostan sitä, että toisin kuin jotkut ovat pelänneet, niin ei ole mitään tällaisia a priori syitä et, tai että me haluaisimme tuottaa hyötyä joillekin maille toisten kustannuksella tai tuottaa suurempia hyötyjä pienille maille. Se ei ole tämän korvausjärjestelmän tarkoitus. Kollega Jolie tähän viittasi. Monet muut puheenvuoroja käyttäneet ovat suhtautuneet tähän myönteisemmin. Ja tämä, tämä on asia, josta meillä on poliittisia näkemyseroja. Mutta minun mielestäni pitkällä aikavälillä ne pienet maat, jotka haluaisivat verottaa voittoja niin, että saavat todellista, eh, todellista liiketoimintaa houkuteltua alueelle, niin se voitaisiin tehdä sitten tuolla veroasteella. Täytyy ottaa nimenomaan huomioon todellinen toiminta – LuxLease osoittaa, että näin on tehty aikaisemmin, eli on verotettu jotain, mikä ei perustunut todelliseen tilanteeseen tai jätetty verottamatta. Täytyy katsoa erityisesti pk-yritysten tilannetta ja monet täällä mainitsivat, että olisi hyvä, jos olisi vain yksi järjestelmä kaikille yrityksille. No kyllä lopulta tähän päädyttäisikin olisi tällainen phasing in järjestelmä, josta Feber puhui. Tämä on hyvin mielenkiintoinen eh, ajatus siitä, että vaiheittain mentäisiin yhteen järjestelmään. Sitä on tutkittava tarkemmin. Sitten vielä tämä lainkäyttövalta tai vero, verolainkäyttö, verotusalueen lainkäyttövalta pitäisi olla yhdenmukainen lainsäädäntö ja sitä olisi myös tulkittava yhdenmukaisesti, jotta se onnistuisi, jotta vältetään kanteet unionin tuomioistuimeessa. Ja herra Mono puhui tästä. Ranskassa on erityisjärjestelmä tutkimusmäärärahoja varten. Ja komission mukaan ja Ranskan senaatin talousasioiden valiokunnan edessä komissio puhui siitä, ei puhuttu niinkään tuon veropohjan laskentatavoista, vaan siitä, mitä se vero kattaa. Ja olisikin melko epänormaalia, jos jonkinlaisella takaisinperinnällä pala, jo, jollakin tavalla sitten vesitettäisiin tämän direktiivin ajatus. Et eh, se ehkäpä Ranskan järjestelmää voitaisiin yleistää niin, että se koskisi koko EUta, jos se olisi se paras järjestelmä, mutta mihinkään epätasa-arvoisiin tilanteisiin ei saa tässä joutua. Kiitos ja sitten puoltaan. Kiitoksia puheenjohtaja todella hyvä rakentavassa hengessä käyty keskusteltu. Näen tässä mahdollisuuksia saada aikaan selkeä, vahva kannanotto parlamentista. Samanaikaisesti tässä tarvitaan vielä keskustelua, koska täällä on tullut esille erilaisia kommentteja ja kohtia käynyt niitä läpi. En käsitellyt niitä johdannossani vielä. verohelpotukset tutkimus, tutkimus- ja kehityksessä nämä liittyvät nykyaikaisen talouteen. Pitäisi kohdella yhtäisellä tavalla oma, oma pääomaa ja velkavälineitä. Tässä korvataan myös, otetaan huomioon patenttiboksit, ja olen samaa mieltä Markus Verberin kanssa, että näitä täytyy käsitellä asianmukaisella realistisella tavalla. Sitten tämä on yleisempi kommentti, jos haluaa tehdä tästä ehdotuksesta – Euroopan parlamentin kannan, sen pitää olla myös realistinen. Ja kysymykset, joihin pitää vielä puuttua, niin tämä liittyvät verotuloihin. Minun kokemukseni mukaan kaikki maat pelkäävät, että verotulot vähenevät. Tämä näyttää varsin epätodennäköiseltä, mutta näin, tähän pitää puuttua. Tämä on tärkeä kysymys jäsenvaltiolle kiistatta. Ja mielestäni meidän täytyy myös miettiä siirtymävaihetta. Komissio on tehnyt ehdotuksen, että olisi siirtymävaihe 2 kolmeen seihin, mutta paras tapa vaiheeseen on tärkeää löytää, koska tämä on niin huomattava uudistus. Pitäisi ehkä kokeilla tätä järjestelmää ennen kuin uudistukseen ryhdytään. Tärkeä kommentti, jonka Markus otti esille. Minä muuten olen sitä mieltä, että tällainen korvausrahasto, joka auttaisi, auttaisi tässä siirtymävaiheessa – se on oikein hyvä ajatus ja näin siirtymävaiheesta. Sitten voitaisiin lieventää odottamattomia vaikutuksia. sitten myös tämä kynnysarvo, että haluatte laajentaa tätä järjestelmää ei vain suurimpiin yrityksiin, vaan haluatte laajentaa niin, yritysten määrät voivat hyötyä tästä yksinkertaisesta vahvasta järjestelmästä. Haluatte loppujen lopuksi soveltaa kaikkiin yrityksiin tätä, mutta tähän kyllä menee aikaan. Siksi me otimme, tämän, otimme nämä kynsarvot kahdessa vaiheessa ja laskemme niitä kahdessa vaiheessa sitten. Voisin vielä keskustella monistakin kohdista. Otan nyt esille vain yhden. Rova McCarthy oli oikeassa. Mitä tulee yhdenmukaisen verotukseen, tämän pitäisi olla globaalia niin, että ja uskon, että Euroopalla on nyt ainutlaatuinen tilaisuus asettaa standardit yhteisöverotukselle maailmassa. Muistakaa, että Trumpin Amerikka kulkee vastakkaiseen suuntaan. Nyt on hieno tilaisuus meille nä- asettaa standardit ja näyttää, miten voidaan uudistaa yhteisöveropohjaa ja poistaa äh, mahdollisuus voittojen siirrolle ja verosuunnittelulle – Samanaikaisesti meidän täytyy myös miettiä erilaisia mahdollisuuksia, miten voidaan puutua siirtohintoihin kolmasissa maissa EUn ulkopuolella. Haluan sitäkin keskustelua kovasti käydä. Kyse ei ole vain siitä, miten käsitellään suhteita EUn ulkopuolella, mutta myös sisäpuolella. Ei tarvita 27 eri tulkintaa, tarvitaan yhteinen tulkinta. Tämä on mielestäni erittäin hyvä idea. Haluaisin kiittää kaikkia osallistujia ja odotan mielenkiinnolla tulevia jutteluitamme. Kiitos oikein paljon. Tarkistusten jättämisen määräaika 20. syyskuuta molemmille mietinnöille ja käymme keskustelua kansallisten parlamenttien kanssa lokakuussa, tarkistusten käsittely 6. marraskuuta, valiokuntaäänestys joulu, myös joulukuuta ja sitten täysistuntoäänestys 18. tammikuuta, jos mahdollista. Kiitos kaikille. Tämä oli todella tärkeä ja hyvä keskustelu tärkeistä verotusalan ja pääomamarkkinaunionin lainsäädäntöehdotuksista ja nyt muutama minuutti taukoa.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 Ensinnäkin ensimmäinen on tehtävä nyt, se koskee budjettikohtia. Ja toisesta, tai toinen äänestys on sellainen, että keskustelu on vielä kesken. Siellä on suullinen tarkistus, joka on juuri vasta jätetty. Ja ymmärtääkseni esittelijä tai valmistelija ehdottaa, että äänestetään tästä vasta ensi maanantaina – siis tästä lausunnosta, niin jos sopii. Niin kollegat, budjettimenettely on hieman kummallinen, sillä minun piti sitten heinäkuussa tämä lausunto laittaa eteen. Ja aikaisemmin sen käynyt, sillä piti odottaa neuvoston toimintaa. Ja sitten kuitenkin heti kesätauon jälkeen pitää jo äänestää, koska no sitten se menee budjettivaliokuntaan, joka syyskuun lopussa sitten äänestää itse, niin tämän takia määrät ovat hyvin tiukkoja, eli kaikki valiokunnat äänestävät nyt tällä viikolla budjetista. Sen takia eilen tapasin varjoesittelijät ja kesäloman aikana kompromisseja muotoiltiin perustuen siihen, mitä tarkistuksia oli jätetty. Ja eilen sitten meillä oli hyvä ilmapiiri ja sopimus siitä, että äänestys voitaisiin viedä läpi sen pidemmittä puhetta ja ilman suurempia ongelmia, mutta nyt sitten yksi ryhmä kokee, että on ongelmia. Ja ehdottaisin, että ei nyt päätöslauselmasta tästä, vaan pelkästään noista budjettikohdista, sillä siinä määrät sitovat meitä ja muuten ehdotuksemme meidän budjettikohtiin ei saada mukaan luettua tuohon budjettivaliokunnan tekstiin, sillä siellä on määräaika huomenna, kun tässä pääsee lausumaan. Sitten voidaan sitä ensi viikollakin ehdotukseni on, että nyt äänestetään vain noista budjettikohdista, jotta nuo avoimet kysymykset muualla voidaan vielä ratkaista. Kiitos. Thank you. Independently. Kiitoksia. Riippumatta tästä syyn muutoksesta, mutta ymmärtääkseni teknisesti siis esittelijä pyysi lykkäystä. Jos kukaan ei vastusta, voimme äänestää vain tästä, näistä budjettikohdista. Ja nyt äänestämme No ensin tämä äänestyskortti testi. Yritittekö toista laitetta siellä? Okei, okay, we open the vote and then... Äänestys alkaa ja sitten lasketaan ne, joilla ei ole korttia. Äänestys alkaa. Uh, okay, the vote is closed and we have to... Äänestys Päättyi, ja täytyy lisätä yksi EPP-läinen, yksi sd Vain yksi EPPstä, koska SD-ryhmän jäsenellä onkin kortti. <clears throat> Uh, so, uh, amendment. Tarkistus EK on 6614 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. EK on 6614. 016625 mukana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. EK 6612 puolesta vastaan tyhjää hylätty. EK 6613 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6627 puolesta vastaan tyhjää hylätty. EK 6617 puolesta vastaan tyhjä hylätty. EK 6602, 6611 ja 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6606, tästä on tehty suunnilleen tarkistus vihreistä. Siirrettäisiin 100 000 euroa varauksiin. Josta hyväksytään, Alkuperäinen teksti raukeaa. Vastustaako joku tarkistusta? So then we vote with the oral amendment. Äänestämme tämän tästä myös puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 6619 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 6615 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 6618 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 6628 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 6605 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen 6605, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 6616 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 6620 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 6608 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 6600 6607 6623 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 6624 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 6604 6609 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 6603 6621 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 6610 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, koko teksti muutettuna nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. 41 plus 1, 42 puolesta, 7 vastaan 5 tyhjää ääntä. Hyväksytty. Onnittelemme esittelijää. Nyt seuraavaan kohtaan esityslistalla. ennaltaehkäisevät uudelleenjärjestelyn puitteet, uusi mahdollisuus sekä toimenpiteet uudelleenjärjestelyn maksukyvyttömyys ja vastuuvapausmenettelyjen tehostamiseksi. Esittelijä on Calvet Chambon. Käytetään lausuntoluonnosta. Esittelijä saa puheenvuoron. Where is the rapporteur? I don't see him. Missä hän on, en näe. Maybe we have been too short, too quick and... Ehkä taas olemme liian nopeita, eikä hän ole vielä tullut paikalle. Lyhyt keskeytys, hän on tulossa. No, he's not there, but... Okay, short suspension. Pieni keskeytys siis. Uh, rapporteur arrived. Esittelijä on tullut. Tämä ei ollut nyt mitenkään hänen syynsä, koska me äänestimme nopeammin kuin oli suunniteltu. Nyt esittelijä saa puheenvuoron tai valmistelija. Ja minä jo kerroin, mistä aiheesta on kyse. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhunkin nyt Cervantesin kielellä espanjaksi. Hyvät kollegat, hyvät ystävät, olen aivan erityisen iloinen siitä, että voin yhdessä pyrkiä teidän kanssanne parantamaan ratkaisevan tärkeää tekstiä ajatellen talouden tulevaisuutta, yhtenäismarkkinoiden toimintaa EU:ssa ja samoin mitä tulee markkinoiden yhtenäisyyteen. Tämä direktiiviehdotus on yksi vaihe lisää, kun pyritään parantamaan sisämarkkinoiden toimintaa, pyritään poistamaan pääoman liikkuvuuden esteitä ja asettautumismahdollisuuksia. On sellaisia historiallisia syitä tähän ja erilaisia kansallisia uudelleenjärjestelmiä menettelylainsäädäntöjä ja maksukykyisyyttä. Ja tässä ennen kaikkea puhutaan siihen, mitä, mitä e- oikeuden epävarmuus aiheuttaa, minkästä haittaa se aiheuttaa, millä tahansa markkinoilla. Ehdotuksessa on yhteisiä tavoitteita, puhutaan periaatteista, joita sitten pitää että se noudatetaan sitä, että niitä pitää kehittää kansallisella tasolla solidaarisuuden toisiosuusperiaatteen pohjalta. Se onkin tärkeää, koska tietysti parasta tapa soveltaa mekanismeja ja periaatteita EU-ssa niin parasta on, jos sopeutetaan toiminta kansalliseen todellisuuteen. Tässä toisuusperiaatteella on suuri merkitys ja minä haluaisin tällaista älykästä hajauttamista. Mutta tämä liittyy nyt per- periaatteisiin ja tavoitteena ei ole puuttua siihen, mikä toimii hyvin, vaan yhteiset puitteet halutaan saada EUlle, jotta voidaan taata varmistaa vakuutusuuden järjestelmän, että antaa uusi mahdollisuus yrityksille. Tämä lainsäädäntöehdotus liittyy kolmeen eri kysymykseen. Ennaltaehkäisevät uudelleenjärjestelyt, sitten uusi mahdollisuus yrityksille, sitten toimenpiteet, sitten, joilla voidaan lisätä tehokkuutta tehokkuutta maksukyvyttömyys- ja uudelleenjärjestelytoimenpiteissä. Ja täällä on huomattavia uus, uutuuksia, kuten yritysten, jos yritykset ovat taloudellisissa vaikeuksissa, erityisesti pk-yritykset, koska on vaikea kuvitella, että Airbusilla olisi ongelmia saada rahoitusta. Mutta jos yrityksessä on 50 työntekijää vaikka, niin se on varsin yleinen yritysmalli ja koko näin ollen Yritys on vaikea saada rahoitusta. Siksi tarvitaan nopea varoitus ja pitää varmistaa mahdollisimman varhainen uudelleenjärjestely. Näin voidaan välttää kalliita oikeusmenettelyitä, näitä transaktiokustannuksia. esimerkiksi omassa maassani näitä on ollut varsin paljon, kun sisämarkkinat ovat hajautuneet. Pitäisi rationalisoida tällaista toimintaa EU-tasolla. Sitten velkajärjestelyssä pitäisi helpottaa neuvotteluita, erityisesti myös sitä uutta mahdollisuutta yrittäjille. Ja sitten tietenkin myös velkojen anteeksianto tietyillä ehdoilla tietenkin kolmen vuoden ajan. Tämä liittyy tähän uuden mahdollisuuden antamiseen. Sitten lausunto, jota teille esittelen, niin olen suurin piirtein samaa mieltä työstä, jota komissio on tehnyt jos jotakin, jostakin moittisin, niin se on vähän liian arka, se on vähän liian vähän, joten pyytäisin komissiolta enemmän esimerkiksi enemmän, mitä tulee tähän varhaisen varoitukseen, jäsenvaltioiden pitäisi valvoa sitä, että veroviranomaiset ja sosiaaliviranomaisilla pitäisi olla tarvittavat välineet tehdä tällaisia varhaisia varoituksia. Sitten ennaltaehkäisevä uudelleenjärjestely, Uskon, että on tärkeää virallista erityisolosuhteet, jolleen, jolloin velkoon pitää määritellä, että keskeyttäminen, periminen ver, keskeyttäminen on välttämätöntä uuden järjestelyn onnistumisen kannalta. Sitten vielä uutena uusi mahdollisuus. Näin voidaan välttää yrityskuolemat, joita on valtavasti Euroopassa. E-, Euroopassa on helppo perustaa yritys, tai vaikea päästä yritys, mutta helppo saada ne häviämään. Pitäisi antaa näitä uusia mahdollisuuksia. Sitten pyytäisin, että jäsenvaltiot tarjoavat yrittäjille tällaisen uuden mahdollisuuden ja myös tukevat yritystä saneerauksessaan. Sitten pyydämme myös, että komissio antaisi suuntaviivoja sille, että jäsenvaltiolla olisi yhtenäisiä kriteerejä, joilla määritellään, mikä muodostaa tällaisen vilpillisen konkurssin ja mikä taas ei. Pitää olla oikeasta varmuutta. Sitten mitä tulee toimenpiteisiin, joilla pyritään lisäämään uudelleenjärjestelyn ja maksukyvyttömyyden tehokkuutta. Esimerkiksi mitä tulee oikeusviranomaisiin, se on ihan oma maailmansa ja ikävä kyllä. Se usein toimii tavallaan riippumattomina muusta yhteiskunnasta. Ja sen sijaan, että vain autettaisiin pelastamaan yrityksiä, pitäisi auttaa myös likvidoinnissa. Ja jäsenvaltioiden pitäisi taata, että on julkisia rekisteröityjä välittäjiä, jotka sitten arvioivat ei pelkästään liberalisoinnin nopeutta, vaan määrittelevät yrityksen maksukykyä prosessissa ja onko se jotenkin vielä elinkelpoinen. Olen esittänyt joitakin ajatukset tässä. On, tässä on mukana ajatuksia, teemoja, joista meillä on moniakin ehdotuksia, mutta haluaisin kuulla myös teitä asiassa. Tiedän, että tunnetaan huolta liika kuluttajien ylivelkaantumisesta kuluttajamaailmassa mm, pitäisi usein tämä liittyy pysyviin hyödykkeisiin, siis asuntoihin ja työvälineisiin niin edelleen. Kyseessä on aivan erilainen maailma yritysmaailmasta. Se on niin erilainen tilanne. se on ongelmat erilaisia, joten minä Pyytäisinkin komissiota, että se tekisi asiassa tutkimuksia, se ihan sopii. Mutta ennaltaehkäisy on erittäin tärkeää juuri tällä sektorilla. Sitten toinen asia, jonka ottaisin esille, ovat nämä julkiset varat. Jäsenvaltioilla pitäisi olla tasapaino yrityksen jatkumisen välillä pitäisi ottaa huomioon myös yleinen julkinen etu, mitä tulee julkisiin velkojiin. aina todetaan, että katsotaan, miten tässä käy. Ehkä on, löytyy muitakin yrityksiä tai yritys voisi korvata kaikkien heikommassa asemassa oleville velkoille. Sitten nämä järjestämättömät lainat, joita kerääntyy I'm sorry. Acumulación de préstamos no productivos, que también... Järjestettömän lainojen kerääntyminen. Haluaisin myös käsitellä niitä tässä yhteydessä. Ja pyydän anteeksi, että puhuin liian pitkään puolet. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Nyt EPPn puolesta Vankin Kerkelaare. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitän tästä lausunnosta ja sitten niin aina, jos tekee konkurssin, niin syntyy iso sosiaalinen stigma, erityisesti täällä Euroopassa. Se on vakavampi tilanne täällä kuin USAssa. Ja se heikentää mahdollisuuksia aloittaa yritystoiminta uudelleen. Pitäisi käsitellä tätä uudelleen alkamista. Pitäisi tullakin tukea näitä yrityksiä, jotta ne voivat alkaa uuden hankkeen. Maksukyvyttömyyslainsäädännössä pitäisi antaa helpommin uusi mahdollisuus rehellisille yrittäjille – meidän pitäisi, pitäisi kehittää myös yleistä kulttuuria, jos halutaan ajoissa pelastaa eikä liian varhaisessa vaiheessa romahduttaa. Snellere interventies en vroegere herstructureringen een kans worden... Tässä ryhtyä nopeammin ennaltaehkäisevään toimintaan ja uudelleenjärjestelyihin. Sitten esittelijä kiinnittää huomiota oikeuksien epävarmuuteen, se on hyvä asia. Olenkin sitä mieltä muuten, että esittelijän tämän päivän luonnos pitkälti sopii yhteen komission kanssa ja olen tässä, tässä, tässä samaa mieltä. Pitäisi keskittyä nopeampaan, tehokkaampaan apuun maksukyvytysviranomaisilta. Pitäisi antaa myös erityistukea tois, uuden mahdollisuuden saaneille, saaneita yrittäjiä. Meillä on vielä joitakin kohtia jotka tässä esiin tässä keskustelussa, haluan mielelläni keskittyä pk-yrityksiin, pieniin, siis keskustelun yrityksiin, pieniin yksityisiin erittäjiin ja olisi myös tärkeää löytää tasapaino PK-yritysten välillä, kun ne ovat velkoja ja silloin, kun ne ovat velallisia. Sitten tarvitaan vähentää viranomaisten mahdollisuuksia toimia. Ne pyrkivät meidän pitää pyrkiä siihen, että maksukyvyttömyysasiantuntijoilla mm, olisi isompi rooli, eikä välttämättä pitäisi aina olla olemassa tällaisia juridisia velvoitteita. Tarvitaan riittävää asiantuntijuutta, että voidaan ryhtyä näihin uudelleenjärjestelyihin ja sen pitää olla riittävät resurssit tällaiselle sitten yhdyn puheen ja äh, esittelen sanoihin, kun hän kiinnittää huomiota siihen, että pitäisi olla tällainen varhainen varoitusjärjestelmä. Komission ehdotuksessa on liian epämääräinen tässä asiassa. Ehkä parlamentissa voisimme hiukan tätä tehostaa. PK yritysten pitäisi voida havaita nämä ongelmat ajoissa. Sitten on myös ratkaisevan tärkeää, että velkojat, pienet muut osa, osalliset voivat hyötyä paremmin tästä tai, saavat, tai heidän osansa varmistetaan uuden järjestelyn yhteydessä. Thank you. Kiitos. Ja sitten Andrea Kotsoliino SNDstä. Kiitos. Aivan ensiksi haluaisin kiittää kollegaa työstä jo tähän asti. Ja joitakin tarkistuksia, erityisesti ajatellen kun yritetään yhdenmukaistaa näitä asioita ja antaa uusia mahdollisuuksia yrityksille. Erityisesti neljä osastoja, siihen liittyvät tar- esitämme siitä tarkistuksia ja se koskee sellaisia ammattilaisia, jotka järjestelyjen alalla toimivat. Kaikilla jäsenvaltioilla on omat säännökset ja myös seuraamukset näille asiantuntijoille tai ammattilaisille ovat seuraavia ja on hyvin tärkeää ottaa tämä huomioon. Tämä näkyy näissä teksteissä. Kun toteutetaan tärkeitä toimenpiteitä, joita ehdotetaan tässäkin tekstissä, esimerkiksi ennaltaehkäisevä uudelleenjärjestely ja uusi mahdollisuus yrittäjille ja sitten tehokkaampi hallinnointi, Jos markkinat eivät toivi, niin se on ongelma. Ja nyt haluaisinkin kahteen asiaan kiinnittää huomiota. Ensinnäkin toimenpiteet pitää erityisesti sopeuttaa sellaisiksi, että ne soveltuvat PK-yrityksiin. Ei pidä lisätä hallinnollisia kustannuksia. Erityisesti PK-yritysten pitäisi voida hyödyntää sellaiset menettelyt, jotka auttavat niitä suoraan eikä epäsuoraan. Tämän pitäisi myös tuottaa myönteisiä vaikutuksia yrittäjille niin, että voidaan myös lisätä työpaikkoja ja edustaa myös työntekijöiden asemaa. Tässä on suuria prosesseja ja usein kun kriisi tulee, niin jotkut hyödyntävät tilannetta kohtuuttomasti. Ja tämä, tämä tilanne, tätä työtä on jo tehty ja pitää kiinnittää huomiota siihen, etteivät yrittäjät voi väärinkäyttää näitä asioita. Tätä täytyy siksi vähän tasapainottaa. Tätä valtasuhteita on vähän tasapainotettava – pääomavälineet ja tietyt tällaiset uudelleenjärjestelysuunnitelmat ovat tärkeitä. Muuten voi tulla väärinkäytöksiä, mutta näitä muutamia juttuja lukuun ottamatta tämä on oikein hyvää työtä. Ää. Kiitos ja sitten Sander Luns. Thank you, Mr. Chairman. Also. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle. Paljon on sanottu jo, en aio toistaa sitä nyt enää. Yleisesti ottaen me tuemme pitkälti sitten mitä muut vartelijat ovat sanoneet, joten haluan puhua lyhyesti ja puhun vain kolmesta asiasta. Ensinnäkin yleinen asia on totta, että eri maksukyvyttömyysjärjestelmiä on EU:ssa, jotka vaikuttavat yrityksiin, investoijiin, jotka ovat yhteistyötä ja toimivat rajat ylittävästi sisämarkkinoilla, joten on ihan oikein, että tarkastelemme näitä kysymyksiä ja tuemme ajatusta siitä, että olisi yksityiskohtaisempaa tarkastelua. Kuitenkin meistä on myös tärkeää, että varmistetaan se, ettei rangaista niitä valtioita, jotka ovat jo tehneet tehtävänsä ja ottaneet käyttöön hyvin toimivia järjestelmiä, ja ettei niitä rangaista vain siksi, että ei ole tai on puutteita järjestelmissä muissa valtioissa, mutta jos nyt luin tämän esittelijän komission tekstin oikein, niin olet ymmärtäneet tämän kyllä että nekin ehdottavat siitä, että olisi joustoa siellä missä tarpeen näissä järjestelyissä ja on perusteltu, että näin toimitaan. Tämä on tärkeää. Kaksi. No, esittely taisi lopettaa näihin sanoihin ja lyhyesti haluaisin toistaa ne ja sanoa, että on samaa mieltä, eli pidämme hyvänä esittelijän päätöstä olla laajentamatta soveltamisalaa, tietysti tietoita mukaan kulujen ylivelkaantumista järjestävät lainat. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä niin pitää puuttua, mutta sopiva aika ja paikka sille eivät ole tämän lausunnon soveltamisalassa meidän mielestämme. Ja kolmanneksi viimeiseksi ehdotus Ari 29, joka liittyy tietoihin, jotka pitää kerätä jäsenvaltioissa. Maksukyvyttömyysmenettelystä olisi järkevää, että tarkasteltaisiin tarkkaan, mitä tietoja voidaan käyttää eniten, mikä on hyödyllisintä ja mikä tieto helposti löydettävissä tai mitä on hankalampi kerätä toisaalta, jotta varmistetaan se, ettei tule ylimääräistä byrokratiaa jäsenvaltioiden hallinnoille taakaksi. Se oli siis vain ehdotukseni. Siinäpä kaikki tältä erää. Kaikkia hyvää esittelijälle. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Ja sitten Paloma Lopet. Bueno, gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän Enro Kalvet ja hänen johdannostaan ja työstä, jota on tehnyt. Uskon, että kaikki ryhmissä ymmärrämme, että pitää uudistaa maksukyvyttömyysjärjestelyä, että voidaan välttää tällainen äh, likviditeettikriisi, jos yritys vielä on elinkelpoinen. Tässä mielessä komission ehdotus on meistä tarjoaa hyvät puitteet. Näin voidaan parantaa menettelytapojen toimista. Uuden järjestelyn yhteydessä tässä korostetaan tuotannon jatkumista ja työllisyyden ylläpitämistä. Mm, tässä korostan tärkeitä kysymyksiä ja meistä ehdotusta kyllä voidaan vielä parantaa. Ensinnäkin pitäisi taata, että ei manipuloida tilejä tytäryhtiöiden kesken, jos halutaan käyttää taktisesti maksukyvyttömyyttä ja välttää velkojen maksu ja palkkojen maksu, kun itse asiassa yritys on kannattava. Sitten toinen asia, pitäisi varmistaa, että työntekijöiltä kuullaan asianmukaisella tavalla, että saatavat tietoa maksukyvyttömyydestä ja että heille maksetaan ensisijaisesti ja varmistetaan juuri se, että yritys todellakin on maksuvyytön. Kiitos. Kiitos ja sitten Sven Kiegel. Group... Ensinnäkin myönnän, että meidän ryhmässämme emme keskustelleet vielä syvällisesti näistä ehdotuksista senpä vuoksi kaikki tämä on alustavaa. Yleisesti ottaen pidämme hyvänä komission ehdotusta maksukyvyttömyyskysymyksestä osana pääomarkkinaunionin hanketta. Olemme samaa mieltä siitä, että tässä tapauksissa – tehottomuus ja eri maksatuskehysten moninaisuus hankaloittaa investoijien krediittiriskin arvioimista rajat ylittävissä investoinnissa, mikä estää sen, että pääomarkkinat voi integroitua EU-ssa. Ja vahvemmat maksukyvyttömyysmenetelmät helpottavat sitä, että velkojat voivat toimia jatkossa ja se estää sen, että järjestötyviä lainoja syntyy, mikä on erityisen tärkeää pankkisektorilla. Lisäksi pidämme hyvänä esittelijän kantaa. Siinä pyritään urtisoimaan tärkeitä osia Euroopan komission ehdotusta. Siinä vedotaan huolta tosi selvät, harmoniset kriteerit EUn suuntaviivojen muodossa, mikä tarkoittaa epäreistä toimintaa huonossa tarkoituksessa ja mikä voi ö, sulkea pois tällaisen uusen mahdollisuuden toiseksi. Tämä parantaa varhaisvaroitusmekanismeja pyytämällä, että Euroopan komissio keskittyy välittää relevantit tiedot verkkosivuilleen. Ja lopuksi pyytää, että jäsenvaltiot monitoroivat ulejärjestelyjä ja maksukyvytysmenettelyitä, jotta voidaan kerätä tietoa ja indikaattoreita, joilla on merkittäviä sosiaalisia vaikutuksia, kuten työpaikkamenetys ja liiketoiminnan siirto, lomautukset ynnä muut. Kuitenkin Esittelijän kanta sisältää monia mielenkiintoisia piirteitä, mutta on osa-alueita, jotka vaativat lisäharkintaa erityisesti. Teksti sisältää tiettyjä epävarmuuksia, esimerkiksi virkoille tulee pääsy varhaisvartusmekanismeihin, jossa tällaisia negatiivisia kehityssuuntia taisin esille, mutta jää epäselväksi, mitä, mistä välineistä on kyse ja miten toimisivat käytännössä. Lisäksi on tärkeää keskustella kysymyksistä, jotka liittyvät työntekijöiden oikeuksiin, ja pitää katsoa tarkkaan eri kysymyksiä mukaan sitä, miten työntekijöitä pitäisi kohdella ulejärjestelytilanteessa. Erityisesti voivatko he äänestää edes luokkana, joten pidämme hyvänä varjoistelun keskustelua ja varten minulla helmestä yhteistyötä sillä erityisesti maksukyvyttömyyskysymyksessä tarvitaan lisää yhteisiä sääntöjä EU-markkinoilla. Se on yksi suurimmista ongelmista, joita nyt havaitaan kaumarkkinoillamme. Se vaikuttaa voimakkaasti yritysten toimintaan, kuluttajiin. Senpä vuoksi meidän pitäisi yrittää puuttua tähän, jotta pankkiunionistakin tulee parempi. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon. Nyt voimme antaa puheenvuoron takaisin valmistelijalle, jos kukaan muu ei pyydä puheenvuoroa. Ah, Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt palataan hiukan käyttämään aikaa, koska olen oikeastaan samaa mieltä kaikesta, mitä täällä sanottiin. Kaikki on rakentavaa kommentointia, en näe mitään suuria erimielisyyksiä, vaan tässä otettiin esille asioita, joita pitää vielä syventää ja olen pitkälti samaa mieltä kanssani. Tässä puhuttiin PK-yrityksistä ja tietysti itsenäisistä yrittäjistä. Tietenkin hehän juuri, heitähän tämä juuri koskee samaan sitten suuret, tai vielä enemmän tarvitsevat tällaista kuin suuret konsernit. Sitten asiantuntijat ja asiantuntijat tarvitsee ottaa mukaan. Samoin työntekijöiden rooli on ratkaisevan tärkeä olisin hiukan eri mieltä Rova Vermehon kanssa, samoin vihreän kanssa. Minäkin kuulun työllisyysvaliokuntaan, joten tietenkin pyrimme löytämään johdonmukaista näiden kahden tekstin välillä ja ottaa huomioon työntekijän oikeudet. Niistähän puhutaan komissionkin tekstissä. Sitten täällä puhuttiin Euroopasta strategiasta jälkimarkkinoille, mielenkiintoinen ehdotus. Puhuttiin pk kustannusten vähentämisestä, sitten puhuttiin voimien yhdistämisestä. Mehän kaikki tiedämme, että pankit toimivat voimakkaasti kaikissa maissa, siksi se on ehkä mahdollista, että jos julkinen sektori osallistuisi aktiivisemmin tai muun tyyppiset tahot toimisivat. Tämä voisi tasapainottaa tilannetta ja optimoisi mahdollisuuksia toiselle uudelle ma- tilaisuudelle. Sitten ECRn kollega puhui rajat ylittävästä maksukykyisyydestä ja tavallaan se liittyy hiukan siihen, mitä Robert Bermerho sanoi ja sitten tietenkin pitää käsitellä rajat ylittäviä ongelmia mukaan lukien älykäs äh, kirjanpito, tilinpäätöstoiminta ja varmistaa, että tämä toimii hyvin. Me haluamme tällaista benchmarkin toimintaa, jotta voisimme oppia esimerkiksi jo monin paikoin tilanne, järjestelmä toimii huonosti, se olisi hyvä vertailla tilannetta Euroopassa. Sitten Vihreiden kollega halusi vahvistaa että ehdotusta entisestä Pitää arvioida, ähm, spesifioida hiukan eri toimenpiteitä ja tässä puhun jälleen äh, työntekijän oikeuksista. Tässä ei ole oikeastaan mitään ristiriidasta. Näin vaan tällaista, tällaisia erilaisia työkenttiä. Ja vetoaisin teihin te voisitte välittää minun näistä aiheista tarkistuksia ja sitten tehdään sitten yhteistyötä jatkossa varjostelun kokouksessa. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Aikataulu on seuraavanlainen. Tarkistusten jättämisen määräaika 14. syyskuuta, tarkistusten käsittely 16. Eh, lokakuuta äänestysvaliokunnassa 6. marraskuuta, jurivaliokunnan kalenterin mukaan äänestys toimitetaan äh, tammikuussa. Ja kiitos tästä. Voimme päättää tämän asian käsittelyn ja siirtyä seuraavaan ja viimeiseen kohtaan, vähittäisrahoituspalveluja koskeva toimintasuunnitelma. Tarkistusten käsittely. Esittelijä Ludvigsson, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksikin kiitän kaikkia, jotka ovat jättäneet tarkistuksia. Ja ne kyllä rikastavat tätä tekstiä. Työ on luonnollisesti vielä kesken, että voimme varmistaa, että lopullisessa tekstissä näkyvät kaikki nämä tarkistukset ja niiden viestit. On tärkeää saada aikaiseksi kompromisseja ja valiokunnan on saatava työpäätökseen myös tässä rahoituspalvelujen alalla rahoit- vähittäisrahoituspalvelut on otettava mukaan sisämarkkinoille. Tämä onkin tärkeä askel eteenpäin ja nyt meidän täytyy tällä tavalla myös edistää innovointia. Kyse on siis sisämarkkinoista ja jos tälläkin alalla siihen päästään, niin saadaan laadukkaampia ja edullisempia tuotteita kuluttajien näkökulmasta. Mielestäni me tarvitsemme enemmän työpaikkoja, enemmän kasvua, jotta pääsemme eroon alati kasvavasta populismista. Täytyy siis huomioida tärkeät kansalaisten tarpeet ja meidän on myös siksi parannettava taloudellista tilannetta ja rahoituspalvelujen rahoituspalveluillakin on voitava varmistaa parempi tulevaisuus kansalaisillemme. Komission toimintasuunnitelmassa on otettu jo huomioon muutamat parlamentin ehdotukset, esimerkiksi tuossa vihreässä kirjassa joka tätä alaa kuluu, mutta meidän täytyy edelleen vielä parantaa avoimuutta ja edistää kasvua erityisesti yksityisten eläkkeiden alueella, rahoituspalvelujen alueella ja vakuutusten alalla. Mitä sitten tulee sisämarkkinoiden toimintaan, niin voidaan sanoa, että nyt tällä hetkellä pankit voivat mitätöidä maksukortit kans, kun jäsenvaltion kansalainen muuttaa toiseen jäsenvaltioon. Meillä pitäisi olla yleiseurooppalaiset selkeät säännöt valvontaviranomaisten toimivaltuuksia varten, kun ajatellaan tällaisia pankkien harjoittamia toimia. Täytyy voida aloittaa uusi elämä toisessa jäsenvaltiossa. Monet kansalaiset muuttavat maasta toiseen ja siksi tällaiset esteet on poistettava. Ei pidä luoda mitään uutta 29. järjestelmää rahoitusalalle, mikä vestäisi liikkumisen unionin sisällä. Pitää olla järkevä järjestelmä ja pitää voida myös olla oikeus olla tilipankissa – saada eläkettä ja mietinnössä olenkin korostanut läpinäkyvyyden merkitystä. Erityisen tärkeää on varmistaa valuuttan vaihdon läpinäkyvyys. Nyt voi maksaa hyvinkin paljon, että vaihtaa rahaa toiseen valuuttayksikköön. Ja tämän täytyy olla hyvin selkeää kuluttajille täytyy voida tietää, mikä on kaikista edullisinta rahan siirron, valuutanvaihdon ja muun osalta. Myös on muita esteitä, jotka haittaavat sisämarkkinoiden toimintaa rahoituspalvelujen alalla. Ja pitäisikin ajatella sellaista lainsäädäntöä, joka koskee erityisesti näitä maarajoituksia. Näitä maarajoituksia käytetään niin, että joitakin palveluja voi käyttää vain yhden jäsenvaltion alueella ja se tietysti haittaa sisämarkkinoiden toimintaa. Komissio on myös ehdottanut, että etsitään mahdollisuuksia helpottaa muun mm. muassa sormenjälkien ottamista Tällä tavalla voidaisiin lainojen ottamista, jotta kuluttajat voisivat helpommin ottaa jo lainaa muista maista, ei vain omastaan. Ja myös velkaantu, ylivelkaantumista pitäisi rajoittaa. On useita asioita, että, joita pitää helpottaa rajat ylittävässä toiminnassa – pitäisi olla jonkinlainen yhteinen oikeusjärjestelmä muun muassa luottojen alalle ja luottoluokitusten alalle. Ehkäpä jätän nyt tämän tässä vaiheessa tähän. Uskon, että teemme hyvää yhteistyötä eri poliittisten ryhmien välillä niin, että saamme saavutettua yhteiset tavoitteemme. Kiitos. Kiitos. EPPn varjoesittelijä Alan Kadek. Ole hyvä. Viisi minuuttia. President. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin muistuttaisin kolmesta tärkeästä asiasta EPPlle. Ensinnäkin pidämme hyvänä tuota käytännönläheistä lähestymistä paikan on valittu, kuten Ulle kollegamme sanoi, tässä tulee konsultaation jälkeen ja sitten vihreän kirjan myötä. Toiseksi me emme halua mukata lainsäädäntöä, joka on juuri transponoitu ja jota ollaan siirtämässä osaksi kansallista lainsäädäntöä. Puhun tässä nyt vaikutusten ja direktiivistä ja sitten noista asuntolaina direktiivistä. Ne tulee taata rehellinen kilpailu uusien toimijoiden ja perinteisempien toimijoiden välillä. Mitä tulee tarkistuksiin, ryhmäni puoltaa tarkistuksia, jotka pyytävät, että sovitetaan ala digitaaliseen tilanteeseen, joka kannustaa innovointiin. Fintech-yritykset ovat mullistaneet tämän vähittäisrahoituspalvelualan, joten pitää nyt niiden innovaatiopotentiaali vapauttaa taaten kuitenkin kuluttajien suoja, mikä on olennaista. Tietyt tarkistukset pyytävät, että lisätään kuluttajien tietämistä tästä. että voisi olla ratkaisu jolla ylivelkaantumista estää, mutta tässä on paljon työtä vielä edessä. Sitten eh, vähittäisrahoituspalvelujen standardointi. Siltä tarkistukset on olla varovaisia, kun puhutaan standardoinnista. Tuotteet on sovitettu kaikkiin eh, ja sovitettu markkinoihin erikseen ja pitäisi määritellä, että onko mahdollista ja järkevää sillä, että tuotteet standardoidaan No standardin sanoisin vuoksi en usko, että se on oikea ratkaisu. Kollegamme Alden ryhmästä ehdotti, että tehtäisiin konkreettisia ehdotuksia tammikuun 2020 mennessä, mutta komissio on tehnyt tässä vihreän kirjan myötä mielestäni. Ja julkinen kuuleminen on tulosta tuosta toimintaohjelmasta, joten Muistuttaisin, että tässä puhutaan esteistä kuuteen eri finanssi- ja yhteiskuntamalleista ja että komissio tietäkseni sillä ei ole käytössään tähän asti ainakaan ollut sellaisia välineitä, jonka myötä se voisi toimia tällä jotta näistä esteistä pääsen yli. Mutta tässä siis kommenttini kuuteen kolme ulle, niin haluan jo päästä aloittamaan neuvottelut varustelijoiden kanssa. Sillä tämä on kuitenkin sama tiimi, joka oli ensimmäisessä mietinnössä tästä asiasta. Siinä kaikki puheenjohtaja, kiitos. Thank you very much. Kiitos. Ja sitten Ashley Fox. President, and can I thank... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin esittelijä ja kollegani kollegojani kommenteista. Minun ryhmäni tehnyt joukon tarkistuksia, jossa keskitytään, että luotaan sellaiset olosuhteet, joka johtaa innovatiivisiin ratkaisuihin, parantaa rahoitusalan tietämystä ja tiedon välittymistä asianmukaisella tavalla. Viime vuoden jälkeen olemme jälkeen poistaneet pyynnön saada aikaan tällaisen vertailuportaalin. Mielestäni tämä on johdo, olisi johdon, epäjohdonmukaista ja olemassa olevat portaalit ovat olleet jo menestyksekkäitä. Minun ryhmäni on tehnyt tarkistukset, että käytettäisiin olemassa olevia välineitä, kuten keskityt yhteyspisteet, jotka lisäävät kilpailua ja avustaa vähittäisrahoitusyrityksiä. Kun ajatellaan hiljattaisia tuomioita tuomioistuimesta, olemme tehneet tarkistuksia, että laajennettaisiin sovellusala ja, mm, äh, mitä Minun ryhmäni ei tule tukemaan sitä, että tarkistetaan. Direktiivissä käsitellään vakuutusedustusta tai, tai direktiiviä kiinalaisesta. Jos näin tehdään, täytyy kunnolla arvioida komissiossa, hyödyttäisinkö tällaista toiminnasta vai ei. Minun ryhmäni tulee arvioimaan ehdotuksia, joita kollegat ovat tehneet muista ryhmistä, jotta saataisiin aikaan eurooppalainen säästötili. Me olemme skeptisiä, mitä edusta syntyy jos yhdistetään 28 järjestelmä, Meidän ryhmämme on tyytyväinen tästä ehdotuksesta. Me haluamme kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja odotamme Iinolla mielenkiin yhteistyötä hänen kanssaan. Tavoidaan laatia kunnollisia kompromisseja. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos ja sitten Sofi Intfeld Aldesta. And I too would like... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää ja muita kollegoita mielenkiintoisista tarkistuksista. Olen kuitenkin vähän huolissani, koska huolimatta ryhmän ehdotuksista, joita nyt käsitellään, kuten Kadekio toi esiin, niin Tämä tiimi on käsitellyt tätä asiaa jo melko pitkään, ehkä pari vuotta, ja samanaikaisesti teknologia ja markkinat kehittyvät todella nopealla tahdilla. Me olemme siis liian hitaita ja palaan hieman myöhemmin tuohon Kadekin äh, huomioon, mutta mielestäni komissio on tehnyt hienoja, mielenkiintoisia ehdotuksia, mutta se ei ole kuitenkaan päässyt itse ongelman ytimeen. Ja se on melko turhauttavaa ja masentavaa, kun näyttää siltä, että aina tällainen keskustelu pyörii toissijaisuusperiaatteen, EUn ja jäsenvaltioiden toimivallan ja on piirissä. Ja me emme edes mieti, mihin olemme menossa, mihin investoinnit menevät Kiinaan, Yhdysvaltoihin. Kyllä Yhdys, EU-hunkin investointeja tulee enenevässä määrin, mutta me olemme silti kaukana Kiinan tai Yhdysvaltojen takana. Ja meidän pitäisi olla yksi maailman mielenkiintoisimmista, houkuttelevimmista markkinoista maail- maailmanlaajuisesti. Eli nyt pitäisi käyttää tämä keskustelu me, me aiomme hävitä tässä. Me emme voi, jos emme voi tarjota näitä palveluja kunnolla kuluttajillemme. Tämmöiset kysymykset subsidiariteetista ja enemmän Eurooppaa vai vähemmän ja niin edelleen, niin kuitenkin pitää katsoa, mitä fintech voi tuoda mukanaan. Miten voimme kilpailla tässä kehityksessä ei, kyllä me aiomme pysyä tässä neitsyinä. Mutta kuitenkin on vastattava kansalaisillemme. Eli meidän täytyy olla paljon voimakkaampia. On totta, että komissio ehdottaa jotakin, millä päästään näistä esteistä eroon, mutta ei kuitenkaan avainalioilla kuten verotus, sosiaaliturva ja sääntelyyn liittyvät esteet. Ja tämä on tämä suuri elefantti olohuoneessa tai virtahepo olohuoneessa. Eli tässä nyt vain käsitellään tällaisia marginaalisia kysymyksiä, avoimuus, kielikysymykset, tekniset normit, Kyllä nekin ovat tärkeitä asioita, mutta ne eivät ole se ydinkysymys tässä. Nimittäin ydinkysymys tässä on se, olemmeko riittävän rohkeita ja kunnianhimoisia, jotta saisi aikaiseksi todelliset sisämarkkinat. Siitä tässä on kyse. Ja Euroopan markkinat vastaan muut markkinat. Ja minä toivon, että meillä on rohkeutta mennä tähän suuntaan. Äh, Marisa Matias, GUE Group. Kiitos ja sitten Marisa Matias, GUE. Kiitos puheenjohtaja. Niin se, että me jo jonkin aikaa tässä nyt jo olemme näitä kysymyksiä käsitelleet. Ottaisin, että no koko tuona aikana minun periaatteiden kantani ei ole muuttunut, on hyvin kriittinen, kun on käyty tätä kaikkia keskustelua yksityisistä asiakkaista tai näistä vähittäisrahoituspalvelujen käyttäjistä. Komissio tässä finanssialaa haluaa järjestää kokonaan uudelleen, mutta se ei missään nimessä hyödyntä pieniä asiakkaita. No mehän me huomanneet, mitä seurauksia, taloudellisia yhteiskunnallisia seurauksia on ollut rahoituskriisistäkin, josta me juuri vasta päästeet pois. Ja nyt sitten pitäisi tulla uusi innovaation aalto, ja sitä pitäisi olla täysin innoissaan. No, minusta tämä on vastuutonta, että tehdään tämä näin kritiikittömästi. Kuluttajansuoja. Mä otan tässä vain niiltä osin kuin komissio arvioi siis jäsenvaltioiden kannat, jotka tulevat muuttaa. Entäpä sitten rahoituslaitosten vastuu? Tässä nyt toimitaan ottamatta huomioon kansalaisten oikeudet ja kansalaisen pitää kouluttautua itsensä rahoitusmarkkinoiden asiantuntijaksi, jotta hän voi ylipäänsä ymmärtää, mistä on kyse. No, täällä parlamentissa puhutaan paljon. Ja mitä sitten tulee innovaatioihin, niin siitä on huomattu, että usein tällaiset mahtavat innovaatiot johtavat katastrofaalisiin seurauksiin, jos ajatellaan ihmisiä ja eurooppalaista taloutta. Mitä näyttää esimerkiksi monien säästötilanne? Jos ajatellaan finanssialan nykymenoa, niin se osoittaa sen, ettei ole opittu yhtään mitään. No vuosikymmen sitten oli tämä subprime ja nyt sitten. Uusia kriisejä on jo näköpiirissä, joten minä suhtaudun tähän kaikkeen hyvin kriittisesti. Meillä on paljon tarkistuksia, joita olen tehnyt, joita valmistelen. Tässä keskustelussa on edelleen samat huolenaiheet. Ja se, että ei ole toiminut tässä nyt vain haluavat jatkaa samaa tapaa. No, tämä on heidän vastuullaan. Minä uskon, että pitää toimia vastuullisesti ja avoimesti. Minä toivon, että tässä mielessä päästään eteenpäin. Kiitos ja sitten vihreät Ennus Urtasun. Kiikultin puolesta, hän ei paikalle. On hyvä, että tästä näistä kysymyksistä on puhuttu komission toimintasuuntaus on hyvä tehostaa vähittäisrahoituspalvelut, poistaa esteitä, alentaa kustannuksia. Näin voidaan saada aikaan hyödyllisiä tuotteita ja palveluita, niin kuin esitellä kollegat pitäisi yhdistää tämä siihen, että pyritään todella suojelemaan kuluttajia ja tietoa parhaimmalla tavalla. Meidän pitäisi myös painostaa komissiota kunnianhimoisempaan to- suuntaan, jotta kuluttajat voivat luottaa kuluttajasuojan tasoon ja tiedon laatuun, jonka pohjalta tehdä päätöksiä. Sitten hiljaisesti miettinyt esimerkiksi yhtään kuningaskunnan virallisen laatima teksti, se on Eurobarometrin teksti, osoittaa, että vakavia ongelmia on maksuissa ja komissioissa – ja huomattava määrä säästöistä päättyy välikäsiin käsien taskuihin ja puuttuu kilpailua. E, e, sama joudu vain kansallista esteistä, vaan myös e, järjestelmästä, joka ei hyödytä kuluttajia. Sitten haluaisin ottaa esille vihreiden, vihreiden tärkeitä. Tarkistuksen 22 on tärkeä kysymys. Komission pitäisi tarkastella pidemmälle, kun, eikä pyrkiä vain helpoihin tuloksiin, pyrkiä tarttumaan myös muihin esteisiin hyvin toimivilla markkinoilla. Sitten 51 on tärkeä rak- tarkistus. Tässä pyritään tukemaan kestävää vastuullista investointia. Tässä pyydetään, että nopeammin raportoidaan ja tarvitaan valtion standardeja, joiden pohjalta voidaan tehdä laaduk- äh, päätöksiä laadukkaan tiedon pohjalta ja pyrkiä sosiaalisesti hyväksyttäviin toimenpiteisiin. Sitten eettisyys on myös tärkeä kysymys ja siinä on vielä puutteita. Meillä on muitakin tärkeitä tarkastuksia 61, 21 haluaisimme, että sitä ottaa sinne huomioon. Ja ihan lyhyesti mainitsisin muita tarkistuksia, joita olemme valmiit tukemaan. Olemme iloisia, että on laaja konsensus siitä, että täytyy että kulutta, anteeksi, <clears throat> ähm, kuluttajalla on tärkeämpi asema kuin palvelun tarjoajilla. Sitten halutaan yhteiset toimintamahdollisuudet uusille toimijoille. Pitäisi kohdella teknologisesti neutraalilla tavalla uustulokkaita. Samoin periaatteen olisimme kovasti iloisia, jos lopullinen teksti sisältäisi myös Paul 157 tarkistuksen <clears throat> rahapeleissä sitten Ruva Peresin tarkistuksen, jolla pyritään edistämään uuden tyyppisiä säästötilejä. Me odotamme tehokasta yhteistyötä, saadaan aikaan vahva viesti komissiolle. Olemme tyytyväisiä toimintasuunnitelmasta, mutta kehotamme, että komissio pyrkisi vieläkin kunnianhimoisempaan tulokseen. Kiitoksia. Very much. Kiitos paljon. Barbara Kappel ei näytä olevan paikalla ei puheenvuoropyyntöjä, joten annan puheenvuoron kollega Ludvigsonille vastausta varten. Jag tror att, eh, att vi... No, minä katson, että varmasti teemme viisasta työtä ja teen parhaani, jotta saamme kompromisseja aikaiseksi. Haluan sanoa, että meidän täytyy todella katsoa asioita sellaisena kuin ne ovat. Rahoituspalvelu, rahoituspalveluja on edistettävä. Kun otetaan huomioon teknologinen kehitys, se kiihtyy koko ajan ja meidän pitää pyrkiä pysymään mukana tuossa kehityksessä. Kilpailu ei itsessään ole huono asia. Tehdään parempia tuotteja, edullisempia tuotteita ja eurooppalaiset kuluttajat hyötyvät siitä ja siksi meidän pitää työssämme olla kunnianhimoisia. Euroopan kansalaiset saavat tästä hyödyn, jos he saavat halvempia ja parempia tuotteita. Siksi meidän täytyy käyttää mahdollisuudet avata rajojamme ja lisätä kilpailua. Se on äärimmäisen tärkeää mielestäni. Ja kuten sanoin, niin teen parhaani, jotta saamme aikaan oivallisia kompromisseja ja jotta saan mukaan nämä asiat, joita täällä on otettu esille. Yritän todella tehdä hyvää työtä, jotta kompromissit ovat mahdollisimman laadukkaita ja tämä edistää kaikkien kuluttajien tilannetta. Kiitos you very much. Kiitos oikein paljon. Valiokunnan äänestys 9. lokakuuta ja äänestys täysistunnossa marraskuun ensimmäisellä istuntojaksolla. Kiitos teille kaikille. Voimme päättää kokouksemme tähän. Seuraava kokous ensi maanantaina 4. syyskuuta kolmesta puoli seitsemään. Kiitos, päätän kokouksen.